Uh, so, ladies and gentlemen, uh, ladies and gentlemen, I wonder if I can invite you to, uh, to take your places. Hyvät naiset ja herrat, pyydän, että asetutte paikoille, niin kestää jonkun aikaa ennen kuin saadaan kaikki paikalle. Mutta täällä on paljon ihmisiä kuultavana, siksi haluamme ajasta kaiken mahdollisen irti, eli pyydän istutumaan paikoille. Well, good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Nimeni on Malcolm Haaba. Minulla on ilo olla, tulla valituksi tänne puhu, puheenjohtajaksi Euroopan parlamentin kuluttajansuoja- ja sisämarkkinavaliokuntaan. Kuulun brittivaltuuskuntaan konservatiivisesta puolueesta ja olen ollut sisämarkkinakysymysten parissa jo kymmenen vuotta, joten minulla on erityinen kunnia saada johtaa valiokuntaa on todella, todellinen etuoikeutus myös voida toivottaa monet parlamentin kollegat tervetulleeksi kaikkialta Euroopasta, muista parlamenteista. Täällä voimme tänään keskustella tästä erittäin tärkeästä ehdotuksesta, eli maksun viivästymisestä ja kyseisen direktiivin uudelleen muokkaamisesta. Olen jo nähnyt teiltä asiakirjoja asiasta ja nyt voimme tavata vast- kasvokkain ja voimme kuulla teiltä kommentteja. Ja tietysti mitä tulee Lissabonin sopimuksen uusiin säädöksiin, par- kansallisten parlamenttien konsultaatiota tullaan vahvistamaan huomattavasti. Tämä valiokunta mielestäni on ollut jo etujoukossa tässä kysymyksessä. Meillä oli erittäin hyvä kokous kuluttajain oikeuksien direktiivistä viime kaudella. Tämä on ensimmäinen tilaisuus, joka meillä on ollut vaalien jälkeen pitää uusi tällainen kokous. Ja ehkä teitä kiinnostaa saada tietää, ja erityisesti nyt kohdistan sanani kansallisten parlamentin kollegoille, että puoli kuusi kokouksemme jälkeen meillä on ensimmäinen videokonferenssi kuluttajasuojavaliokunnan kanssa Ranskan kansalliskokouksesta. Jos haluatte nähdä, miten tällainen toimii, niin voitte todellakin osallistua tähän katsojina. Jos se onnistuu, niin toivottavasti voimme tiivistää suhteitamme kansallisiin parlamentteihin. Vain mm, muutamia muita kysymyksiä. Olen todellakin iloinen vuodessani toivottaa tervetulleeksi rova Barbara Weilerin tässä vasemmalla puolella. Niin hän on valiokuntamme esittelijä aiheena direktiivin tarkistaminen, jonka aiheena on maksuviivästymisestä. Ja esittely on erittäin tärkeä henkilö tietenkin tässä roolissaan. Ja Barbara Weiler on vielä tätä asiakokonaista läpi täällä valiokunnassa. Hän on tehnyt jo paljon työtä asian parissa. Hän on järjestänyt jo julkisen kuulemisen eri asianosaisten kanssa. Ja tämän jälkeen hän saa vaikean tehtävän, nimittäin hän tulee esittämään tarkistuksia valiokunnalle ja silloin muut poliittiset ryhmät voivat myös esittää tarkistuksia. Ja silloin pyritään laatimaan, tai hän laatii tällaisia kompromisseja ja lopuksi, lopuksi äänestetään. Erittäin tärkeä tehtävä siis. Ja jokaisen esittelijän kohdalla parlamentissa on myös varjoesittelijöitä. Rouva Weiler tulee SD-ryhmästä, mutta tulette kuulemaan varjoesittelijöiltä myös kommentteja. He osallistuvat myös tähän keskusteluun. Ja tulemme keskustelemaan heidän kanssaan ja samoin teidän kanssanne. Samoin tänne tulee rouva Liliana Brickman, joka on jo Enterprise ja Industry pääosaston pääjohtaja komissiosta. Tietysti tiedättekin, että komissio voi tehdä aloitteita, ja he ovat tehneet tämän aloitteen ehdotuksen meille ja meidän tehtävämme on nyt tarkastella ja parantaa, mutta annan Rova Brickmanille tilaisuuden kommentoida monia niistä kysymyksistä, joista hän täällä tulee tänään kuulemaan teiltä ja meiltä. Ja sitten toinen asia, jonka vielä voisin ottaa esille, tai aivan alussa kun olemme, olemme alkaneet käsitellä tätä ehdotusta, olemme pyytäneet Rova Brickmania esittelemään meille komission vaikutusarvioinnin ehdotuksesta. Tähän liittyy tutkimukset, perustelut, miksi he pitivät tarpeena, tarpeellisena parantaa jotakin kohtia. Näitä ette löydä kansiosta, mutta nekin ovat kyllä saatavissa ja ne, jotka ette ole sitä, näitä tekstejä nähneet, niin suosittelen sitä tutustuista niihin. Tiedän, että monet teistä ovat pyytäneet, että kansalliset viranomaiset tarkastelisivat myös täm- tähän ehdotukseen tehtyä vaikutusarviointia. Tämän päivän kuulemisen tarkoituksena on pitkälti Olen myös erittäin tyytyväinen voidessani toivottaa tervetulleeksi herra Michel Barnien, joka on, on ehdottu komissaariksi, mutta hän on täällä tietenkin parlamentin edustajana tämän valiokunnan täysjäsenä tällä kertaa. Olemme erittäin iloisia, että voimme toivottaa teidät tervetulleeksi. Todennäköisesti aivan viimeistä kertaa tässä valiokunnassa elät sitten eh, huomenakin osallistu tähän kokoukseemme, mutta todellakin suuri ilo, että olet paikalla. Sitten mukana on jäseniä jäsenvaltioista. Espanja puheenjohtajavaltiona on myös edustettuna, koska luonnollisesti neuvosto myös tarkastelee tätä ehdotusta samanaikaisesti ja samoin täällä on monia edustajia muista hallituksista. Tervetuloa myös heille. He ehkä sitten esittäytyvät myöhemmin. Muutama lisäkommentti vielä. Toivon, että nyt teillä on kaikilla tulkkaus. Meillä on tulkkaus 23 kielellä. Toivottavasti tulkkaus sujuu hyvin. Jos tarvitsette apua, täältä löytyy avustajia ja toivotan myös tervetulleeksi monia tarkkailijoita tähän kokoukseemme ja haluan toivottaa aivan erityisesti tervetulleeksi. A group of pupils from one of the leading schools in Mrs. Weiler's constituency who are here to... Uh, uh... Täällä on myös edustaja Rova Weilerin vaalipiiristä. Tämä on hiukan pitkä johdanto, mutta halusin nyt hiukan kertoa taustoja. Sitten menettelytavasta tässä tilanteessa, tilaisuudessa. Teillä on aikataulu. Ehdotamme, että jaamme keskustelun kahteen osaan. Erittäin tärkeä kysymys julkisten viranomaisten maksuviivästymisestä. Halusimme käsitellä sitä erityisesti toisessa osassa, koska tiedän, että teillä on paljon kommentoitavaa tästä. Ja, ja jaamme kommentit kahteen osaan. Sitten ensimmäisessä katsomme näitä yleisempiä aspekteja, jotka liittyvät sopimuksiin, sanktioihin ja muihin kysymyksiin, jotka hyvin tunnettekin. Ja varappu Rova Vernio Ranskasta tulee johtamaan tätä osuutta ja sitten minä johdan puheenjohtajana toista osaa. Meillä ei ole kovin paljon aikaa, haluaisin, ku, haluaisin kuulla teiltä mahdollisimman paljon, joten alun perin ehdotamme, ettei kukaan puhuisi yli kahta minuuttia. Toivottavasti tämä on liian rajoittava. Jos aika on enemmän ja vähemmän puheenvuoroja, jos silloin voidaan palata asiaan vielä myöhemmin. Olemme pyytäneet parlamentin jäseniä lähettämään tällaisen valkoinen paperi, jos haluatte osallistua keskusteluun. Ja meillä on puhujalista IMKO-valiokunnan jäsenillä. Tässä kaikki tässä vaiheessa. Ensin haluaisin pyytää Rova Barbara Weileria kertomaan kysymyksestä. Sitten herra Baldassar, Baldassar oikeusasian valiokunnasta kertoo hiukan heidän tekemästään työstä ja herra De Angelis teollis- ja tutkimus- ja energiavaliokunnasta on myös paikalla, koska me olemme tässä nyt tavallaan päävaliokunta, mutta oikeusasioilla ja teollisuusvaliokunnalla on myös paljon sanottavaa tähän asiaan, joten he voivat myös kertoa lyhyesti, että kaksi minuuttia vain on tiukan aikarajoista. Rova Weiler saa neljä minuuttia ja sitten alkaa tämä pääosuus. Toivottavasti nyt tuli selväksi kaikille. Annan puheenvuoron Rova Weilerille. Ja. Vielen Dank. Monet kiitokset puheenjohtaja. Sallin, että minun nyt aluksi aivan erityisesti vielä toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamenttien kollegat. Minä olen itse ollut kansallisessa parlamentissa jäsenenä ja muistan, että miten mielellämme me ähm, monta vuotta sitten olisimme esittäneet oman painavan sanamme Brysselissä, mutta nyt Lissabonin sopimuksen voimaan tultua meillä on siihen mahdollisuus. Ja ymmärrän, että te käytätte tilaisuutta hyväksi tämän lainsäädännön kohdalla ja myöskin muiden lakien kohdalla niin, että voitte antaa meille ideoita ja vihjeitä niin, että me saamme lainsäädännöstä todellakin käytännönläheistä ja toimivaa. Mitä tulee komission ehdotukseen, joka koskettaa maksuviivästysten torjumista, niin perustana siinä on se, että on huono maksumoraali kaikissa Euroopan unionin maissa ja sitä halutaan parantaa. Tähän yksi perusta oli myöskin Euroopan talouden elvytyssuunnitelma ja toinen on eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite, eli Small Business Act – jolla halutaan maksuedellytyksiä ehtoja parantaa. Ja sitten kolmas kohta, joka on myöskin komission alulle panema ja sitten parlamentin tukema, on byrokratian vähentäminen. Maksuviivästys ei ole mikään iso rikkomus, mutta me haluaisimme kuitenkin taistella sitä vastaan kaikkialla, ei pelkästään julkisella sektorilla, vaan myöskin yksityisen liiketoiminnan alalla. Komission mm, aloite auttaa PK-yrityksiä, mutta se auttaa myöskin suuria yrityksiä ja se auttaa koko liiketoimintaa, yritystoimintaa Euroopan unionissa niin, että saadaan se liikemiesmäisemmin ja paremmin toimimaan. Siksi minusta komission ajatus eh, on hyvä. Eli jos ajatellaan sitä, että vuodelta 2000 ole, peräisin olevaa säädöstä halutaan uudistaa. Haluan kommentoida sen verran, että se olisi pitänyt ehkä tehdä jo aikaisemmin, mutta haluan mainita muutamia tärkeimpiä kohtia, joista keskustelemme parlamentissa. Minä en ole vielä mietintöäni kirjoittanut, vaan odotan nyt ensin teidän ehdotuksianne ja teidän kritiikkienne niin, että sitten perjantaina tai maanantaina palaan asian ja sitten valmistelen luonnoksen todellakin nyt on juuri oikea aika, eh, jotta pystytte vielä vaikuttamaan, ja se on se syy, miksi tänään olettekin täällä tärkein kohta, josta meidän parlamentin jäsenten täytyy teidän kanssanne keskustella, eh, on direktiivin sovellusala. Se koskettaa julkista sektoria, teollisuutta ja talouselämää, mutta eh, julkisella alalta julkiselle sektorille olemme varanneet ähm, tiukemmat sanktiot, koska me olemme sitä mieltä, että julkisen sektorin pitäisi olla esimerkkinä ja he, julkisella sektorilla viranomaisilla on mahdollisuus saada paremmin luottoa ja ähm, heillä on myöskin paremmat mahdollisuudet suunnitella talouttaan. Eri valtiossa asiaa käsitellään eri lailla, mutta missään nimessä me emme halua, että äh, viranomaiset ja yleishyödylliset yritykset kilpailisivat yksityisten yritysten kanssa, jotka ovat yleishyödyllisiä, että tulisi epätervettä kilpailua markkinoille. Ja haluan nyt jo sanoa, että kaikki parlamentissa pitivät 5 prosentin rangaistusta, siis vasemmalta oikealle, huonona ideana ja haluaisimme, että sitä porrastettaisiin. Sen lisäksi myöskin oikeusasioiden valiokunnan kanssa tulemme tiettyjä pakomahdollisuuksia sulkemaan. Ei riitä, että jokaista erityiskohtaa varten olisi olemassa poikkeuksia. Ja sitten lopuksi varmasti teitä kiinnostaa myöskin se, mitä haluamme lainsäädäntöön. Ensinnäkin komission mukaanotto parlamentin suuntaan olevissa maksuvelvoitteissa ja teollisuuden suuntaan olevissa maksuissa ja sitten me haluamme osamaksut, niin kuin aikaisemminkin on ollut, niin säilyttää sellaisina kuin niitä on. Ja sitten haluamme myöskin englantilaisen eh, namingin ottaa mukaan niin, että jäsenvaltiot käsittelisivät niitä. Nämä olivat näitä oleellisimpia asioita ja haluan kiittää. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti, Barbara. Ja lopuksi voit vielä tiivistää tämän keskustelun, joten silloin kuulemme vielä enemmän sinulta. Sitten kaksi minuuttia, herra Baldassar. Baldassar, Baldassare. Kiitos puheenjohtaja. Rouva Weiler, haluan heti ensi Ensiksi kiittää tästä kuulemistilaisuuden järjestämisestä, joka jatkoa marraskuun neljännen päivän kuulemiselle. Se eh, sisältyy meidän tähän eh, direktiivilainsäädäntöohjelmaan, jonka myötä pyritään edistämään sisämarkkinoiden suhteellista toimintaa. Sen myötä eh, me haluamme myös kuulla asianosaisia toimijoita. Ja me haluamme myös kuulla kansallisten parlamenttien edustajia. Meidän ehdotuksellamme on tavoitteena tietysti vahvistaa ja parantaa direktiiviä 2035. Tässä mielessä tämä uusi teksti erottaa aivan keskeisesti yritykset, jo, joihin direktiivi on varannut vaihtoehtoisen kannemahdollisuuden ja ne linjaukset, joilla on automaattisen kanteen mahdollisuus yrityksille. Tämä ehdotus on vähän tiukempi julkisia viranomaisia ajatellen. Vaikutusarvioinnin perusteella voidaan sanoa, että nämä ovat olleet vähän vastahakoisia ainakin mitä tulee maksupolitiikkaan. Mm, tämähän antaa kyllä oikeutuksen tälle valinnalle, koska meillä on ollut yli, yli 9 miljardia euroa pelissä, kun on ollut tarjouskilpailusta kyse viime vuonna. Tässä olivat suuresti mukana myös pienet ja keskisuuret yritykset. Minä haluan rajoittua keskeisimpään keskeisimpiin tavoitteisiin tässä kuulemistilaisuudessa. Eli onko meillä on, koska meillä on kuitenkin mahdollisuus keskustella laajemmin tämän iltapäivän aikana, minä olen varma, että me voimme kos, korostaa keskeistä elementtiä, joka tukee tätä eh-, ehdotusta. Sen tarkoitus on tasapainottaa lopullista tekstiä, jonka pitäisi olla kannustimena saada todella nämä maksuviivästykset loppumaan. Tämä on lainsäädännöllinen teksti, jonka avulla me pyrimme harmonisoimaan sisämarkkinoita, saada hyvä oikeusperusta, joka myös tukeutuu Maastrichtin sopimukseen, mutta meidän täytyy myös muistaa, mitkä ovat budjettisitoumukset eri jäsenvaltioille. Uh, Kiitoksia kovasti, että keskittyitte juuri teidän valiokuntin kunnallenne tärkeitä kysymyksiä. Sitten herra Diangelis myös kaksi minuuttia. Grazie alla relatrice Kiitos puheenjohtaja Harbor, kiitos Rova Weiler. Kiitos tästä aloitteesta, joka on meistä äärimmäisen hyödyllinen ja tärkeä, koska koska meillähän alkaa olla käsillä kaikista tärkein vaihe ja merkittävin vaihe tässä työssä. Tämä asiakirja on hyvin tärkeä koko Euroopalle. Se on, sillä on paljon kansallista vastuuta. Tämä on äärimmäisen tärkeä, suunnattoman tärkeä PK-yrityksille, varsinkin kun me elämme tällä hetkellä kansainvälistä talouskriisiä, joka vaikuttaa suoraan moniin yksity- yksityisyrityksiin, perheisiin, yksittäisiin työntekijöihin. Näin ollen rouva esittelijä, olette aivan oikeassa, kun te sanoitte, kuinka tärkeää on direktiivin sovellusala. Sen pitäisi olla todella pureva, osuva, toimiva. Sen pitäisi pystyä antamaan vastaus ongelmaan, josta kärsivät hyvin monet PK-yritykset. Te otitte esille myös kysymyksiä, jotka liittyvät tämän direktiivin sovellusalaan aivan suoraan varmasti tulee lisää kysymyksiä. Miten tätä soveltamisalaa voidaan laajentaa tässä direktiivissä? Tämän pitäisi olla keskustelun keskiössä. Pitäisi myös ottaa esille määräajat, mitä, mitkä ovat toimenpiteet poikkeuksia varten, miten tehdään erilaisia säädöksiä, miten luomme erilaisia säädöksiä, mitkä ovat yritysten oikeudet saada asianmukaista informaatiota ajoissa. Se on myös tärkeää, että meidän pitää ryhtyä todella tehokkaaseen viestintäpolitiikkaan, viestintäkampanjaan, joka on iskevää keskustelun kulmakohdat ovat varmasti näitä, joista te puhuitte, ja me todella pääsemme asian ytimeen keskustelemaan todellisista, todellisista aiheista. ITRE-valiokunnassa me aiomme myös syventää jotakin, joitakin elementtejä, jotta voisimme antaa vastauksia mm, sillä tavalla, että direktiivistä tulee hyödyllinen. Kiitoksia kovasti. Siis kiitän kovasti kollegojani näistä selkeistä johdannoista. Nyt puheenjohtajan nojan saa varapuheenjohtajamme Ravernio, joka hoitaa tämän ensimmäisen osuuden kokousta puheenjohtajana. Kiitos eh, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa kaikille kansallisten parlamenttien edustajille. Me pyysimme ja toivoimme tätä kuulemista. Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Nyt me voimme vihdoinkin tehdä hyvää yhteistyötä 27 maan kanssa hyvässä yhteistyöhengessä sillä tavalla, että sisämarkkinoista ei tule niin pirstaloitunutta kuin mitä oli aihetta ehkä pelätä, vaan että se on kansalaisten sisämarkkinat, yrittäjien sisämarkkinat. Minä haluan puhua tästä direktiivin uudelleen muokkauksesta sillä tavalla, että erottelen ehkä julkisen ja yksityisen sektorin, mutta me ensimmäisessä osassa me keskitymme yksityisiin yrityksiin. Kaksi minuuttia teille on kaikille varattu puheaikaa. Toivon, että mahdollisimman tarkkaan noudattaisi tätä puheaikaa ja aloitan välittömästi Portugalista. Annan puheenvuoron eh, eh, José Ribeirolle. Olkaa hyvä. Mr. Chair, I would like to use the puhua tässä toisessa osuudessa tätä keskustelua vasta. No niin, minä olin saanut vähän väärää tietoa. Pyydän anteeksi. Sopii hyvin. Annan Irlannin edustajalle puheenvuoron. Mikael Hajon, olkaa hyvä. Ah uh, Myöskin haluaisin vasta toisella puolella puhua. No tämä ei nyt näytä oikein hyvältä. Me ei se mitään, jatketaan. Sitten seuraava puhuja. <laughs> Olen vähän pahoillani. En ehkä kääntänyt oikein edustaja Rova Hanslik. Jego nazwiska. E, panie przewodniczący, pani przewodnicząca. Puheenjohtaja, rouva puheenjohtaja, Mm, rouva esittelijä, rouva Weiler. Minä haluan tervehtiä teitä kaikkia eri lämpimästi. Olen erittäin iloinen, että voin ottaa, käyttää puheenvuoron tässä keskustelun osiassa, kun me ryhdymme muuttamaan direktiiviä. Siitähän on kyse tänä päivänä. Tätä on odotettu kauan, tätä muutosta. Erityisesti PK-yrityksissä on odotettu kauan tätä, koska nämä nimenomaiset yritykset seuraavat suurella mielenkiinnolla sitä, kuinka nopeasti tätä direktiä ryhtyvään, ryhdytään soveltamaan. Monet yritykset ovatkin jo kysyneet, pohtineet, josko tämä direktiivi kohdistuu vain julkisiin yrityksiin, jotka joilla on ehkä jotakin yhteyksiä joihinkin yksityisen alan yrityksen sektoriin. Mutta ainakin minun maassani nämä maksuviivästykset on koettu hyvin raskaiksi PK-yrityksissä julkisella puolella, mutta vastaavia ongelmia löytyy myös suhteessa yksityisiin yrityksiin. Ja tämä tietysti vaikeuttaa yritysten hyvää toimintaa. PK-yritykset ovat useasti ilmoittaneet, että viiveet, joista ne kärsivät julkisen sektorin taholta, aiheuttaa niille vaikeuksia, koska siinä on kyse suurista merkittävistä summista hyvin usein. Ja jos maksut eivät tule määräajoissa, määräaikojen sisällä, niin tietysti likviditeetti kärsii. Hyvin usein kyseessä olevat summat ovat sen kaltaisia, että yritykset eivät itse selviä omista maksusitoumuksistaan suhteessa toisiin yrityksiin toisiin toimijoihin. Ja sen takia on erittäin tärkeää, että nämä kaupalliset toimet eri yritysten välillä kuuluvat direktiivin vaikutusalan piiriin. Mielestäni tässä on kyse yritysten toimivuudesta, yrityksen elämästä. Se helpottaa niiden toimivuutta ja tekee niistä tehokkaampia. Tätä on useaan otteeseen korostettu PK-yritysten edustajien taholta. Meidän meillä pitäisi olla sellainen instrumentti, joka estäisi suuria jakelukeskuksia määräämästä, miten pienet jakeluportaan yksiköt suoriutuvat maksuista, eli määräisivät tietyt määräajat. Se, se pitäisi välttää. Vielä viimeinen asia. Tässä on myös kyse, kyse takaisinmaksuperinnästä hallinnollisesti takaisinperinnästä, anteeksi, maksujen takaisinperinnästä takaisinperinnästä jo koituvat kulut ovat usein liian suuria, mutta se on tärkeä raha yrityksen toiminnassa. Sen takia direktiivin pitäisi olla hyvä instrumentti, jonka myötä PK-yritykset pystyvät paremmin suoriutumaan maksuistaan ja, ja, perintä, ja maksujen perintä toiminta pitäisi su- suoriutua helpommin. Mutta mm, meidän pitää pystyä hyödyttämään tätä direktiiviä. Tiedän, että ylitin aikani, mutta kiitän silti kuitenkin minun annetusta puheenvuorosta. <laughs> Merci. Je vous demanderai dorénavant de Kiitos paljon. Minä pyydän kyllä, että seuraavat puhujat noudattaisivat tiukasti kahden minuutin aikarajaa. Se on tärkeää, koska kansallisten parlamenttien edustajat ovat täällä. He eivät ole täällä joka päivä. Heillä on mahdollisuutta tavata teitä näin usein. Sen jälkeen Eva Högl, onko, haluaako käyttää puheenvuoron tässä ensimmäisessä vai toisessa keskustelun osiossa? Nyt on hyvä aika. Selvä, sopii hyvin. Olkaa hyvä. Rouva Högl Saksasta puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Minä puhun mielelläni tästä ensimmäisestä osasta, mutta mikäli minulle annetaan mahdollisuus, niin haluaisin toisessakin osassa puhua minuutin ajan ottaen huomioon ero julkisen sektorin ja yksityisen sektorin yritysten välillä. Saksan liittohallituksen ja liitto Bundestagin puolesta kiitän siitä, että saan osallistua ja jos ajatellaan nyt, mikä mahdollisuus Lissabonin sopimuksen pohjalta meillä on, että voimme voimakkaammin osallistua parlamentin työhön, niin mielellämme me useammin osallistumme ja myöskin pyrimme vaikuttamaan. Kansallisen parlamentin edustajana tietenkin kiinnitän huomioni siihen, että ensinnäkin se vastaa meidän kansallisia säädöksiämme. Sen lähinnä äh, sanon näin alkuun ja sitten äh, saksalaisena juristina minä haluaisin sanoa, että tästä ei tule ristiriita, ei pitäisi tulla ristiriitaa olemassa olevien normien kanssa. Tämä on hyvin tärkeä kohta ja siksi haluaisin aluksi vielä kommentoida ähm, vahingonkorvaus, ähm, korvausta artiklassa 5, tämä 5 prosenttia. Esittelijä jo sanoi, että teidän mielestänne tämä 5 prosenttia on liian korkea ja monien asiantuntijoidenkin mielestä tämä olisi liian korkea ja olisivat, he olisivat tyytyväisiä, jos sitä laskettaisiin. Me äh, saksalaiset olemme sitä mieltä, että tässä direktiivissä ei äh, tätä rangaistusta tarvita ähm, me emme myöskään, myöskään Saksan lainsäädännössä tällaista 5 prosentin korvausta laskun summasta ymmärrä perintäkulujen korvauksen lisäksi. Eli pitä minä pyydän, että mietittäisiin sitä, että voitaisiinko siitä luopua, ei viivästyskorvauksesta, ja siitä, mikä artiklassa 4 on, jos ajatellaan, että nämä ovat tällaisia maksua estävänä elementtinä toivotta, toivoisimme, että ähm, löydettäisiin äh, ähm, kannustimia, joilla saataisiin maksuviivästykset muuten vähennettyä. Olisin hyvin kiitollinen, jos saisin myöskin toisessa osassa vielä puheenvuoron. Kiitoksia. Kiitos, te olitte aivan esimerkillinen noudattaessa nyt kahden minuutin puheenvuoroa. Ehkä puheenjohtaja ottaa tästä vaarin jatkoajatellen toinen puheenjohtaja. Sen jälkeen annan puheenvuoron edustaja Smulevicille. Pyydän etukäteen anteeksi, jos nimet eivät äänny ihan oikein. Edustaja Smulevic tulee Puolasta. Dobrze, nic pani nie przekręciła. E, witam serdecznie w imieniu e, Senatu Rzeczpospolitej. Ään, sanoitte nimen aivan täydellisesti. Haluaisin tuoda terveiset Puolan parlamentista. Mitä tulee tähän tärkeään maksuviivästymisongelmaan. Tästä pitääkin puhua, koska tämä vaikuttaa taloudellisesti ja sosiaalisesti moninaisella tavalla. Ehkä tämä ei välttämättä heti päältä näy, mutta tosiasia on, että tällainen vaikuttaa siihen, kuinka talous kehittyy. Olen muuten sitä mieltä, että koko tämä problematiikka liittyy myös tähän taloudelliseen suhdannekriisiin myös. Nyt viivästymiset ovat vieläkin pidempiä. Tässä pitää korostaa, että tämä koskee aivan erityisesti PK-yrityksiä ja mielestäni meidän täytyykin keskittyä keskusteluissamme pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, koska juuri kaikkein pienimmät yritykset aivan erityisesti ovat suurissa ongelmissa silloin, kun niiden pitää periä myöhästyneitä maksuja. Mielestäni pitäisi saada aikaan tasapaino eri sanktioiden välillä. Mielestäni 5 prosenttia on, on kyllä hiukan liikaa. Pitäisi ottaa käyttöön asteittaisia sanktioita, jos olisi erilaisia asteita. Ei samaa, sankti, samaa sanktiota sanoa kaikille. Jollakin on ehkä yhden päivän viivästyminen kyseessä pelkästään joku toinen taas useita viikkoja tai jopa kuukausia maksut ovat myöhässä. Mielestäni pitää ehdottomasti tätä osaa korostaa, koska PK-yritykset pelkäävät, että kun ne alkavat periä maksujaan, ne, tässä saattaa käydä niin, että he menettävät asiakkaita. No, he pelkäävät siis menettää asiakkaita, se on suuri uhka. Asiakkaiden menetys saattaisi johtaa myös maksujen pysähtymiseen kokonaan. Ja vieläkin suurempia viivästymisiä syntyy sitten tähän toimitusketjuun. Kiitoksia. Merci à vous. Kiitos teille. Seuraavaksi annan puheenvuoron varjoesittäjälle liberaalista herra Glatzman. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Monet kiitokset, puheenjohtaja. Haluaisin käsitellä kaksi asiaa, Öm, ottaen huomioon tämän alustuksen sanomaan, että usein on sellainen ongelma, että suurten yritysten ähm, maksutavoitteet vain sanellaan ylhäältä ja siksi pienille ja keskisuurille yrityksille olisi hyvä, jos olisi ähm, vähimmäispäivämäärät tai maksimipäivämäärät mm, maksujen ähm, tai erääntymisen kohdalla lyöty lukkoon esimerkiksi 60 päivää. Eli sitten tämän 60, tämä maksimi voisi olla 60 päivää, sen lisäksi voitaisiin sopia lyhyemmästä ajasta. Tästä 5 prosentista puhutaan. Haluaisin muistuttaa, että mitä tämä 5 prosenttia on mm, tuhannen euron kohdalla kyseessä on 50 euroa, 10 tuhannen euron kohdalla kyseessä on 500 euroa, eli nyt se siis alkaa tulla harkittavaksi. Eli nyt pitäisi miettiä, että pitäisikö tätä lisätä vaikka kuinka paljon miljoonan kohdalla. Kyseessä on 50 miljoonaa. Me ehdotamme, että tähän tulisi katto ja voitaisiin keskustella siitä, että kuinka korkea sen pitäisi olla. Tavoitteena pitäisi olla se, että päädymme siihen, että julkinen sektori maksaa sovitun maksuajan puitteissa. Nyt kun ähm, kollega Saksasta puhui näistä perintäkulujen korvauksesta, äh, jos ollaan kunnallisessa virassa, niin tämä kahdesta kolmeen prosenttiin, äh, jos ne maksetaan ähm, kahden viikon kuluessa, että siitä ei maksumustutusta lähetetä. Eli 100 prosenttia ei nyt ihan maksa kuitenkaan, mutta suurin osa maksaa. Siis 90 prosenttia maksaa esimerkiksi Englannissa määräajassa, mutta sitten tämä 10 prosenttia ei maksa. Ja tämä 10 prosenttia johtaa kilpailun vääristymiseen. Täytyy sanoa, että saksalaisille tämä perintäkulujen korvaus on hiukan omituista, jos nyt pari-kolme päivää maksuaika ylitetään, ja että siihenkin liittyisi korko. Eli miten pidempään ei makseta, niin sitä korkeammaksi nämä viivästyskorot jäävät tai tulevat, mutta tämä jääköön tähän. Kiitoksia. Je vais donner la parole. Nyt annan seuraavaksi puheenvuoron edustaja Paunesille. Thank you very much, uh, Madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös tämän kuulemisen järjestämisestä. Ylähuoneen valiokunta, jota minä itse johdan, tarkastelee myös tätä kysymystä ja haluaisin sanoa, että olemme todellakin hyvin pettyneitä komission vaikutusarviointiin. Siinä tehdään pelkästään väitteitä siitä, että tarvitaan lainsäädäntöä ilman, että on kuultu suurta määrää erilaisia ihmisiä. Nyt kuitenkin tietysti valiokuntana hyväksymme, myönnämme, että tämä on ongelmallinen kysymys jäsenvaltioissa. Halusimme sellaista kulttuuria rohkaistavan, jossa maksettaisiin ripeästi laskut. Myöskin ymmärretään, että se vaikuttaa aivan erityisesti PK-yrityksiin syistä, jotka täällä on jo tänä iltana sanottu. Pienet yritykset vieläkin todennäköisemmin eivät välttämättä painosta asiakkaitaan, koska pelkäävät me kauppasuhteiden kär- kärsivän. Siksi onkin sääli, että tämä ehdotus ei jollakin tavalla selvemmin kohdenna sanojaan pieniin yrityksiin. Mitä tulee sitten mietintöluonnokseen jaamme hänen huolensa, että niin sanotut korvausmaksut eh, koron lisäksi yksi prosentti veloista, jotka ylittävät 10 000 euroa. Me uskomme, että tämä on aivan suhteeton summa. Mielestäni tämä on varsinainen rangaistus, eikä sitä pitäisi kuvata korvauksena. Me tuemme kohtuullisia korvauksia, jos otetaan huomioon maksut, joista on kyse. Panen myös merkille, että huomattavat lisäkustannukset eh, niissä voidaan vaatia korvauksia, mutta pitäisi rajoittua niihin lisämaksuihin, joita todellakin on ollut. Ei pitäisi uskoa, että tähän tämäkään olisi ongelmatonta PK-yritykselle, kun näitä kuluja määritellään. Ja kun se tarkastellaan koko ehdotusta, niin täytyy pitää mielessä se seikka, että vaikkakin summat voidaan periä, niin PK-yritykset siltikin joutuvat ryhtyä erilaisiin toimiin, jos maksuja ei suoriteta. Rouva puheenjohtaja, minä toivon, että sallitte minun puhua myös tästä julkisesta osuudesta myöhemmin. Kiitos. Te olitte erittäin täsmällinen. Nyt kiitos siitä. Nyt annan puheenvuoron Katalonian edustajalle, edustaja Jordi Villaluona. Hän edustaa Katalonian senaattia. Presidenta. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Kiitos siitä, että voimme tulla kertomaan tänne omaa näkemystä. Me omaa mielipidettämme tästä asiasta. Me olemme ihan samaa mieltä kuin kaikki muuta, että tämä, tätä tilannetta pitää ruveta säätelemään. Tilanne on äärimmäisen vakava monissa unionin jäsenmaissa. Ehkä ta- taloudellinen tilanne on vit- sitäkin vakavampi, kun ajattelemme, missä tilanteissa ihmiset joutuvat elämään, mikä on vakava tilanne yrityksille ja kuinka taantuma on vielä hyvin todellisuutta monissa maissa. Me tiedämme, että Espanjassa ollaan työstämässä uutta lakia, ja sillä pyritään laatimaan uusia linjauksia ja se on samansuuntainen kuin tämä ehdotus, joka tulee tältä valiokunnalta. Meidän prioriteettimme on, niin kuin komissiossa on sanottu, niin meidän prioriteettimme on PK-yrityksissä. Toinen tärkeä tekijä Espanjassa ovat niin sanotut autonomiset työntekijät. Tämän ehdotuksen myötä me haluamme tälle sektorille luoda minimi 60 päivää maksujen määräajalle, mutta ei saa mitenkään pakottaa, että se olisi näin välttämättä. Mutta 60 päivää on todettu hyväksi määräajaksi. Jos maksua ei ole silloin saatu, niin silloin meidän täytyy suhteuttaa nämä perintäkulukorvaukset suhteessa velkaan ja, ja sanktiot ovat taas toinen keskustelun aihe. Me olemme ehdottaneet, että nämä sanktiot voisivat olla 15 prosenttia, mutta mutta täytyy muistaa, että nämä ovat keskeiset asiat meidän keskustelussamme. Kun puhutaan myös korkojen maksusta, se on tärkeä asia. Me voisimme myös kasvattaa korkoa ehkä noin 50 prosenttia. Se olisi tietynlainen rangaistussanktio silloin, kun maksut ovat viivästyneet. Mutta meidän pitää ensisijaisesti suojella näitä autonomisia pk-yrityksiä ja 60 päivää olisi tämmöinen ensimmäinen vaihe. Me otamme huomioon tietysti, että eri maissa tilanne on, eh, vaihtelee, jos puhutaan julkisesta ja yksityisestä sektorista. Se on seuraava vaihe. Me olemme, me olemme ehdottaneet, että julkiset eh, yritykset rajaisivat määräajan 30 päivää. Se on meidän ehdotuksemme. Kiitos. Ei enempää tällä kertaa. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron on äh, vihreiden edustaja, varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Esitän ihan yhden kommentin julkisesta sektorista myöskin, koska todennäköisesti en saa enää puheenvuoroa. Eli minä kannatan sitä, että julkista sektoria ja yksityistä sektoria käsitellään samalla lailla, koska uskon, että jos maksumoraali Euroopassa halutaan parantaa, niin silloin ei ole mitään järkeä luoda uutta epäoikeudenmukaista ja häiritä markkinoiden toimintaa. Ja niin siinä käy, jos yksityistä sektoria käsitellään toisin kuin julkista sektoria, jos ajatellaan esimerkiksi sairaaloita, joita, jotka ovat julkisen sektorin tai yksityisen sektorin hallinnassa. Eli minä haluaisin, jos ajatellaan maksumoraalin korottamista, että annetaan myönteisiä kimmokkeita, ei pelkästään negati- negatiivisia. Mitä tulee sitten tähän naming and shaming puoleen, niin se ei ole kaikissa maissa normaalia, mutta tarvitsemme kuitenkin enemmän myönteistä kannustusta. Se, sitä ei tässä komission ehdotuksessa ole. Minä olen sitä mieltä, että 30 päivään asti voidaan ajatella, että ei ole mitään poikkeustapauksia, mutta sitten täytyy olla todistettava lasku, niin se, siihen pitää sitten kirjata se. Mitä tulee tähän viiteen prosenttiin, Eh, josta monet eh, puhujat ovat jo puhuneet, niin minusta se on liikaa, että ensimmäisestä päivästä lähtien vaaditaan 5 prosenttia. Todennäköisesti se ei kohota maksumoraalia, eh, vaan todennäköisesti tämä 5 prosenttia heti alusta lähtien lisätään. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla vähän viisaampia ja kauas, kaukonäköisempiä ja siksi minä olen sitä mieltä ja ehdotan, että jos ajatellaan viivästyskorkoa, että jos siihen lisätään yksi tai kaksi prosenttia, niin silloinhan summa ajan kuluessa kasvaa. Mutta tämän viiden prosentin kohdalla minusta tuntuu, että tästä tulee tällaista ryöstöviljelyä, mm, ja sitten ajatellaan, että voidaan kaikilta tämä viisi prosenttia periä. Merci. Kiitos paljon. Seuraavaksi annan puheenvuoron Puolan parlamentin edustajalle herra Pavel Pons, Pyydän etukäteen anteeksi, jos en ääntänyt oikein. E, pierwszej części naszej dyskusji chciałbym... Kiitos paljon, että saan käydä keskustelua kanssanne. Tässä ensimmäisessä osassa on kolme osiota. Ensinnäkin meidän täytyy aloittaa tämä, käynnistää tämä keskustelu maksuviivästysten harmonisoinnista jäsenmaiden sisällä ja kesken, mutta meidän pitää sanoa selvästi, että meidän odotuksemme tästä direktiivistä ovat ehkä ylimitoitettuja tai turhia. Eihän se voi kaikkea ratkaista, jos otamme huomioon unionin jäsenmaiden taloudellisen tilanteen. Maksuviivastukset johtuvat usein siitä, että yritykset eivät ole toimivia jossain mielessä uskottavia tai luotettavia. Niiden elinkelpoisuus on vähän huono. Eli emme me ole saaneet mitään moitteita julkiselta sektorilta maksuviivästyksistä. Se, missä ongelmat piilevät maksuviivästykset, ovat nimenomaan yksityisen sektorin ongelma. Minä korostan tätä todella painokkaasti Minu, minä olen saanut Puolan parlamentin talousvaliokunnan evästykset painottaa tätä näin. Sitten muutama kommentti uuden direktiivin artiklasta, erityisesti neljäs artikla. Siinä on määräyksiä, jotka puuttuvat Puolan lainsäädännöstä, tai niitä ei ainakaan tiedot, tiedosteta siellä, kun puhutaan korvauksista. Se on vahinko. Nämä korvauksethan ovat ehkä joskus, mielletään ehkä joskus sakkorangaistuksiksi. Ja sitten artikla 7 pitäisi täydentää joillakin määräyksillä, johon lisätään. Sanotaan, että komissio on velvoitettu yhteistyössä jäsenmaiden kanssa antamaan lisäinformaatiota juridisessa mielessä ja muille jäsen, ja muiden jäsenvaltioiden vastaaville toimielimillä pitäisi olla mahdollisuus saada tietoa enemmän myös korkopolitiikasta, kun on kyse maksuviivastyksistä. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron Italian parlamentin edustajalle Giovanni Fava. Olkaa hyvä. Eh, grazie Presidente. Eh, ma mm, io mi faccio portavoce del dibattito che è appena iniziato. Kiitoksia. Mm, minä osallistun tähän keskusteluun. Ähm, minä täällä edustan muita valiokuntia. Minä olen Italian parlamentin oikeusasioiden valiokunnan jäsen ja siellä me olemme myöskin keskustelleet päätöslauselmasta, jonka laatimiseen minä olen osallistunut. Äh, ja me olemme sitä mieltä, että eron tekeminen julkisen sektorin ja yritys, yksityisten yritysten välillä, mm, niin mm, tämä ei ole asiallista markkinoiden kannalta. Tämä on kuitenkin sekundaarista, mutta meidän maassamme tämä vaikuttaa voimakkaasti. Se riippuu meidän järjestelmästämme, joka silloin kun kyseessä ovat maksuviivästykset, niin ne koskevat pieniä yrityksiä paljon voimakkaammin. Jos ajatellaan monien julkisen sektorin vir- maks- viranomaisten maksuja, niin se viivästykseen havaittu viime vuosien aikana. Me olemme sitä mieltä, että direktiivissä saadaan aikaan yhtenäistämistä, eli Ne, jotka nyt joihin tämä liittyy, niin ryhtyvät toimimaan yhdenmukaisesti, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myöskin tietyt erot. Me olemme sitä mieltä, että äh, direktiivin pitää purra kummallakin sektorilla, äh, siis yksityisellä sektorilla 60 tai 90 päivää, siitä saattaisi tulla tietty normi. Äh, sitä on meillä pohdittu Ehm, ja yritysten kohdalla taas asenne on ollut hiukan toisenlainen, mutta se myötä vaikuttaa siihen, että loppujen lopuksi tämä maksumääräaikojen noudattaminen on sellainen, mistä pitää pitää kiinni varsinkin viranomaisten kohdalla ja julkishallinnossa, mutta tietenkin myöskin muualla juuri myöskin suurissa yrityksissä, koska muuten tästä tulee paha kierre. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron Euroopan parlamentin edustajalle, edustaja Kostutnik, varjoesittelijä. Děkuji, paní, paní předsedající. Eh, já bych možná i trošičku ušetřil čas, tak já bych eh, možná jenom připomenul také hlavní. Voin tässä säästää oikeastaan aikaa ja vain muistuttaa näistä pää, vastalauseesta, joka tuli esiin keskustelussamme IMKO-valiokunnassa 28. syyskuuta. Ensimmäisessä valiokuntamietinnössä kerroin komissiolle, että tämä ehdotus on vaikea, vaikeasti ymmärrettävä ensinnäkin. Siinä on mukana hankalia kohtia, koska jos viranomainen päättää vaikka nukahtaa, ja tässä puhutaan satojen tuhansien eurosta, niin silloin kyllä ka- nämä kannattaa tehdä, koska se, tällä tavalla suositaan julkisen sektorin sopimusosapuolia. Ihmisiä, jotka välittävät tavaraa yrityksillä, ovat yritysvälisessä suhteessa. Ja mielestäni vai, komission vaikutusarviointi ei ole aivan vakuuttava, vaikkakin joitakin tietoja voidaan käyttää kyllä hyväksi. Tämä ongelma ei koske koko EUta, ongelma on esillä erityisesti vain joissakin maissa, jossa viivästykset ovat satojakin päiviä, kun taas esimerkiksi Saksassa tai Tsekin tasavallassa oikeastaan mitään ongelmaa ei olekaan. Mielestäni loppujen lopuksi päädymme sopimuksen, jos noudatamme yhtä perus kysymystä kaikissa poliittisissa ryhmiä. Ja silloin kyseessä on yhtäläiset olosuhteet. Bien, te olette varsin mallikelpoisia oppilaita, te noudatatte hyvin tätä määräaikaa puheenvuoroissa, niin Eli me emme voi tule kokemaan mitään turhautumisia tänä iltapäivänä. Eli kaikki saanevat puhua tänä iltapäivänä. Meillä on enää kaksi, jotka ovat puutaneet puheenvuoron kansallisista parlamentista Kreikka ja Espanja. Annan puheenvuoron nyt herra Protopapaksille Kreikan parlamentista. Olkaa hyvä. Puhujalla valitettavasti ei ole mikrofoni päällä. No, no niin, nyt kuuluu kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin nyt puhua ähm, tästä keskimmäisestä osiosta ja sitten tuosta yksityisen ja julkisen sektorin eroista haluaisin puhua toisessa osiossa. Eli tällä direktiiviehdotuksella saattaa olla myönteistä vaikutusta yksityisen sektorin. Meillä on sellainen mielikuva, että nykyisillä ehdoilla tämä vahvistaa mark- vahvistaisi markkinoita, varsinkin mitä tulee Small Business Actiin, niin kun tämä tukeutuu siihen vuodelta 2008, niin me olemme sitä mieltä, että sillä parannetaan PK-yritysten mahdollisuuksia eh, saada paremmin rahoitusta ja se merkitsee myöskin heidän heille parempaa likviditeettiä ja silloin on vähemmän maksuviivästyksiä. Jos ajatellaan parempaa likviditeettiä, niin silloin näillä toimenpiteillä sitä mm, mahdollisuuksia parannetaan, mutta pitää tietenkin myöskin selvittää, että miksi toisaalta puhutaan yhdestä prosentista ja sitten toisaalta puhutaan toisista prosenttiluvusta tästä viidestä prosentista. Se liittyy myöskin siihen, että jos tämä liittyy viranomaisiin, jos viranomaiset ovat ähm, velallisia, mutta meidän mielestämme tämä 5 prosenttia on aivan liian korkea. E, eli periaatteessa me kannatamme tätä ehdotusta, mutta mutta meidän täytyy pyrkiä parantamaan PK-yritysten likviditeettiä ja siten saamme markkinoita parannettua. Tämän direktiivin pitäisi siihen suuntaan myötävaikuttaa, mutta me emme saa toimia liian innokkaasti. Viisi prosenttia on liian korkea, se pikemminkin luo lisää ongelmia ja juuri viranomaisten kohdalla siis haluaisin puhua vielä toisessa osassa, osiossa tätä kuulemista. Eh, Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Felix La Rosa Piquelle. Hän on Espanjan parlamentin edustaja. Muchas gracias, señora presidenta. Antes... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää ja onnitella tästä parlamentin aloitteesta ja myös valiokunnan aloitteesta, jotta kaikki kansalliset parlamentit voivat myös osallistua tähän asian käsittelyyn. Olen nyt viimeinen puhuja ja toivotan kaikkea hyvää pääesittelijälle Rova Weilerille, koska hän tarvitsee todellakin kaiken mahdollisen teknisen ja juridisen tuen, jota parlamentti vain voi myöntää. Ja näin ollen toivon, että työ viedään sen loppuun. Ja tämä on tärkeää käsitellä näitä kysymyksiä myös Espanjan parlamentin kannalta siellä tällä hetkellä, niin kuin kollega äsken sanoi, siellä keskustellaan erilaisista aloitteista juuri sen takia, että tartuttaisiin tämän tyyppisiin ongelmiin, jotka liittyvät maksuviivästymisiin. Olen samaa mieltä monista puheenvuoroista täällä. Erityisesti olen samaa mieltä siitä, mitä varjoesittelijä sanoi siinä mielessä, että nämä ovat tilanteita, jotka joissakin tapauksissa ikävä kyllä kuuluvat kulttuurimme, kun taas joissakin muissa maissa tämä on, ei kuulu mitenkään kulttuurin yritysten välissä toimissa. Me toivomme Euroopan parlamentilta uudenaikaista aloitetta, jota voidaan myös soveltaa käytännössä ja joka auttaa päätavoitteen saavuttamista, voidaan saada aikaan tällaista kasvua ja säilyttää ja luoda mahdollisimman paljon työpaikkoja PK-yrityksissä ja vähentää viivästymismaksujen määrää. Toivomme tätä, koska on hiukan tuskallista, että lainsäätäjien pitää tunnustaa sekin, että se mitä olemme säätäneet aikaisemmin ei ole palvelut tai ei ole ollut riittävää ongelmien ratkaisussa. Esimerkiksi tällaisessa taloudellisessa laskuvaiheessa kuin nyt. Sitten lopuksi vielä sen verran, että meidän ei pidä puhua pelkästään maksurajoista silloin, kun on kysymys sopimuksia eri osapuolten välillä. Esimerkiksi kun elintarvikesektorilla tehdään sopimuksia olosuhteista. Maksurajoitukset kuuluvat jälleen yht- kokonaisuuteen neuvotteluissa, erilaisissa neuvotteluissa, joissa keskustellaan tuotteen sijoituksestakin supermarketissa, siis monista kysymyksistä. Halusin välittää tämän asian myös kollegoilleni. Joka tapauksessa toivomme, että edistetään takeiden alalla. Ei pidä ajatella vain sanktioita. Täällä on jo sanottu, ja mielestäni tämä onkin tärkeää, että mietitään käytännössääntöjä ja miten näitä hyviä käytäntöjä levitetään. Pitäisi parantaa suhteita edustajajärjestöihin ja pitäisi saada tällaisia avoimuuden, avoimuuden takavia mm, järjestelmiä. On muitakin takeita, joita pitäisi ottaa huomioon tässä direktiivin, tämän direktiivin yhteydessä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron Euroopan parlamentin edustajalle, varjoesittelijälle. Dank u voorzitter. Um, ik denk dat uh, terecht... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä uskon, että aivan oikeutetusti useimmat puhujat ehm, ovat muistuttaneet PK-yritysten eduista. Se on meille tärkein seikka Olen puhunut monien pk-yritysten edustajien kanssa. Elintarviketeollisuuden edustajat valittavat, että mm, heidät pakotetaan hyväksymään 90 vuorokautta eräpäiväksi. Ja monien toimittajien kanssa pitää jopa 120 päivää hyväksyä ja joidenkin toimittajien kohdalla jopa puoli vuotta. Jos ei ole sellaisia ehtoja, joista voidaan neuvotella, niin tilanne vaikeutuu. E, jos ajatellaan vaikutusten arviointia, niin komissio on antanut sellaisen mielikuvan, että e, se on perehtynyt hyvin markkinoihin, mutta minä en tältä taustalta ymmärrä, että miksi e, komissio Äh, haluaa rajoittaa suurten yritysten kohdalla äh, vapauksia, mutta pk-yritysten kohdalla ei ole mahdollisuutta äh, rajoittaa. Siksi minä kannatan sitä, että tämä ero pk-yritysten ja isojen yritysten välillä pitäisi poistaa, niin pitkälle kuin mahdollista ja minun mielestäni 30 päivää eräpäivään pitäisi saada normiksi. Jos ajatellaan, että myydään jotakin, niin siitä saattaa aiheutua maksuaikojen kohdalla likviditeettiongelmia, pk-yritysten kohdalla ja mahdollista olisi ajatella, että tehdään poikkeuksia, mutta nyrkkisääntönä pitäisi olla kuitenkin 30 päivää. Jos ajatellaan yritystä, joka kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa, niin sen täytyy maksaa ajoissa myöskin PK-yritykselle. Ja mitä tulee sitten perintäkuluihin, niin haluaisin kysyä komissiolta, että mm, miten komissio tekee eron perintäkulujen kohdalla tähän 40 euron ja 70 euron ja sitten yhtä prosenttia suurempien kohdalla. Sikäli kuin tiedän, niin perintäkulut eivät riipu tästä summasta. No, Italian, monsieur. Kiitos paljon. Sen jälkeen Italian senaatin puheenvuoro. Olkaa hyvä. Italian senaatin, Italian senaatin puheenvuoro. Antonio Paravia, olkaa hyvä. Chiedo scusa. Grazie. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos siitä, että meillä on annettu mahdollisuus perehtyä muiden maiden kokemiin ongelmiin. Ja samalla voimme kiinnittää huomiota toinen toistemme ongelmiin ja sanoa, minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja voimme löytää, kun puhumme nyt nimenomaan maksuviivästyksissä. Italiassa, ehkä muissa maissa on sama tilanne, mutta Italiassa maksumuodollisuudet ovat olleet pitkiä yrityksestä toiseen. Puhutaan yleisesti 60 päivästä, joskus on jopa puhuttu 180 päivästä. Siinä on siis kyse maksutavoista, mutta ei välttämättä ole kyse viivästyksistä, vaan millä aikavälillä maksut suoritetaan Mm, on puhuttu myös mahdollisista sanktioista, joiden myötä voidaan paremmin valvoa tai pakottaa yrityksiä noudattamaan maksumuodollisuuksia. Meillä on myös asteittaisia toimenpiteitä, joihin on ryhdytty. Me olemme todenneet, että joissakin maissa vaikutukset voivat olla tuntuvia. Ainakin italialaisissa yrityksissä on monivuotisia sopimuksia, joissa ennakoidaan hyvin pitkiäkin maksuaikoja. Ja jos ajattelemme tavaran toimittajia, niin nämä samat maksuajat tulisi vähentää 60 tai jopa 30 päivään. Ja tätä vaaditaan ihan välittömästi toteutettavaksi. Eihän se voi onnistua ilman vakavia seurausvaikutuksia, eli sen takia pitää ymmärtää niiden maiden motivaatiot, motivaatiot ja tarkoitusperät, koska siellä saattaa olla vallalla erilaiset käytänteet julkiselta sektorilta, jotka meidän täytyy pohtia, miten voimme ö, mahdollisimman hyvin sulauttaa yhteen näitä toimenpiteitä ja harmonisoida prosessia. Minä puhun tässä myös italialaisten yrittäjien nimissä ja olisin halunnut ehkä enemmän vertailupohjaa muiden maiden kanssa. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron äh, Liettuan, äh, talousvaliokunnan, Liettuan parlamentin talousvaliokunnan varapuheenjohtajalle. Olkaa hyvä. Gerbiami ponai ir ponios, siūlomos veiksmingesnės kovos su pavėluotais mokėjimais priemonės. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotus maksuviivästyksistä kaupallisissa toimissa auttaa varmistamaan erästä tärkeää sektoria, miten pk-yrityksiä. On tärkeää tietää, että asiakirja kuuluu Lissabonin kasvu- ja työpaikka-agendaan ja se liittyy myös pienyrityslainsäädäntöön ja eurooppalaiseen elvytyssuunnitelmaan. Mitä tulee sanamuotoon tässä ehdotuksessa, direktiiviehdotuksessa? Haluaisin kertoa Liettuan parlamentin versiosta, mitä tulee artikla 4.1. Liettua on sitä mieltä, että kannattaa tukea ehdotusta, jonka puheenjohtaja on tehnyt, ja tehdään seuraava ero myöstysmaksujen ja korvauksien välillä. Jos ollaan alle tuhannessa eurossa, silloin 40 euroa. Jos velka on yli tuhat tai yli, silloin 70 euroa olisi korvaus tarkoituksena. Ja sitten jos ylitetään 10 000, mutta alle 100 000, niin silloin korvaukset olisivat 200 euroa. Sitten mitä tulee Ertaisimme 2 prosenttia eikä 5 prosenttia korvausmaksuksi. Ja mitä tulee sitten 11 artiklaan, me haluaisimme hyväksyä tämän 12 kuukauden aikarajan. Lopuksi haluaisin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa Malcolm Harberia ja samoin esittelijä Barbara Weileria heidän panoksestaan, jotta voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Kiitoksia. Viimeinen varjoesittelijä Euroopan parlamentista, edustaja Salvini, olkaa hyvä. Grazie, presidente. ma riprendo... Kiitoksia puheenjohtaja minä jatkan siitä, mihin muutamat ovat puheenvuoronsa lopettaneet ajatellen niitä, jotka pelkäävät sitä, että työpaikan menettää. Ainahan maksuviivästyksiä on ollut ja varmasti se on johtanut työpaikkojen menettämisiin kun sopimuksella sovittuja maksuaikoja ei ole noudatettu. Mitä tulee liika Nordin edustajiin ja Italian parlamentin edustajiin, niin täytyy sanoa, että tällainen direktiivi on tärkeä. Kyseessä ei ole pelkästään julkisen sektorin yritykset, joiden pitää noudattaa ähm, maksu, äh, maksun eräpäiviä, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa on automatiikkana se, että jos tulee maksuviivästys, niin siellä eh, isot eh, voivat heti periä viivästyskorkoja, mutta pienet eivät niitä voi periä. Ja eh, tätä pidetään myöskin joskus argumenttina niin, että melkein painostetaan toimittajia, tavaroiden toimittajia on tärkeää, että suurissa yksityisyrityksissäkin tapahtuu jotakin. Niillä on melkein monopoli, vaikka ne eivät olekaan julkisen sektorin yrityksiä. Ja tässä ainakin Italiassa pitää, tai käy niin, että meillä ei ole mitään tehokkaita toimenpiteitä, koska ne ovat melkein monopolitilanteessa. Kiitos paljon. Seuraavaksi annan puheenvuoron Itävallan äh, parlamentin talous- ja teollisuusvaliokunnan puheenjohtajalle edustaja Steindl. Toivottavasti en ääntänyt ihan väärin nimeä. Oikein mukavaa, hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Itävalta on hyvin tyytyväinen siitä, että juuri talouden heikkona aikana tällainen kuuleminen järjestetään, koska PK-yritysten on vaikeampaa ja vaikeampaa toimia tai saada likviditeettiä. Ja monissa yrityksissä toiminta samassa määrin kuin aikaisemmin ei ole enää mahdollista. Siksi me olemme hyvin iloisia siitä, että asetetaan toimenpiteitä mm, maksuviivästysten torjumiseksi. Me olemme todenneet, että juuri vientiyritysten kohdalla tapahtuu tai on vaikeuksia maksuviivästysten kohdalla, varsinkin puun vientiyrityksissä, koska Itävallassa ne ovat hyvin suuria tai niillä on suuri osuus. Meillä siellä on kolmen kuukauden ja jopa pitempiä maksuaikoja ja siksi uskomme, että olisi tärkeää, että saataisiin kansainväliset tai ainakin eurooppalaiset normit lyötyä lukkoon. Ja sitten myöskin, jos ajatellaan PK-yrityksien taloutta, niin on tärkeää, että valmistajien kanssa – saadaan aikaan sopimuksia. Se on tärkeämpää tulevaisuudessa. Vielä jos ajatellaan ähm, ryhmäpoikkeuksia, mitä tulee ajoneuvojen varaosiin tai ajoneuvojen kauppaan, niin tässä kohdin PK-yrityksillä on osittain suuria ongelmia äh, rahoittaa hankintojansa ja tällöin ollaan hyvin riippuvaisia valmistajien maksuista. Kiitoksia. Kiitos paljon. Seuraavaksi annan puheenvuoron kansallisten parlamenttien edustajille, mutta meillä on Euroopan parlamentista neljä puheenvuoropyyntöä naisilta. Rova Koratsa Bilt, Rova Roitovaa, Rova Komi, ja Rova Kebart tässä järjestyksessä. Kaksi minuuttia kullekin. Rova Koratsa Bilt, olkaa hyvä. On. Kiitos, minä en kyllä pyytänyt puheenvuoroa. No, roittavaa, te olette kyllä pyytäneet puheenvuoron. Hienoa. Ani ne potřebuji dvě minuty. Já se také domnívám. Kiitoksia. En tarvitse myöskään kokonaista kahta minuuttia. Olen sitä mieltä myös, että maksuviivästykset väärentävät sisämarkkinoita ja minusta tiukemmat sanktiot ovat tarpeen. Ei ole kyse vain äh, kustannuksien perimistä, vaan sanktioista. Hiukan tiukkuutta lisää ja yksinkertaista se voisi olla avuksi, mutta minulla on aika paljon ongelmia kyllä tämän etuksen kanssa. Ensinnä en ole samaa mieltä eri sanktiomaksuista julkisten ja yksityisten yritysten kohdalla, vaikka ymmärrän kyllä tämän ideologian tässä takana esimerkkinä. Esimerkiksi sairaala, joka voi käyttää palveluita, kuten pyykkivalveluita, siivouspalveluita. Se voi saada tuhat euroa, jos toimitukset ovat myöhässä, mutta jos so, sairaala on myöhässä maksussa, hän, se saa maksaa viisi kertaa, siis ei se ole loogista, sehän on aivan järjenvastaista vastaista tämä on. Se on julkinen palvelu ja me haluamme säilyttää julkiset palvelut edelleenkin toiminnassa. Näin on siis syrjintää julkisen ja yksityisen välillä. Ja tämä 5 prosenttia on todellakin liian korkea. En myöskään ole samaa mieltä siitä, että 5 viittä prosenttia ei pitäisi poistaa. Ehkä voitaisiin puhua myöhemmin jopa 7 tai 10 prosentista ja sitten kun ajatellaan asiaa kuluttajien kannalta, jos joku maksaa myöhässä, niin silloin tämä voi olla ainoa tapa, jolla saa korvausta eh, asialle, joka on nyt pieleen en alkuvaiheessa, joten kyllä tässä on paljon vielä pohdittavaa. Merci, je laisse la parole. Kiitos. Sen jälkeen edustaja No, vorrei fare complimenti. Kiitoksia. Haluaisin onnitella esittelijöitä. Tämä on erittäin monimutkainen aihe. Ja meillä on myöskin todettu, että on huomattavia eroja eri jäsenvaltioiden välillä hyvin usein on niin, että laskusuhdanne vahvistaa vielä äh, maksuviivästyksiä ja tämä, äh, nämä yritykset, äh, joihin maksuviivästykset useimmiten kohdistuvat ovat PK-yrityksiä ja heidän kapasiteettinsa normaalisti on heikompaa ja heidän on hankalampi saada rahoitusta. Jos nyt maksumääräyksiä tiukennetaan, niin se varmasti helpottaa heidän likviditeettiään ja he voivat sitten investoida, jos he ovat varmoja siitä, että heillä on mahdollisuus saada rahoitusta ja pystyvät luottonsa maksamaan takaisin mutta täytyy tehdä ero julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä. Usein on niin, että Italiassa tarjotaan tuotteita myyntiin Eh, yksityisellä sektorilla ja olemme sitä mieltä, että yksityisellä sektorilla on vähemmän byrokratiaa kuin julkisella sektorilla. Siksi suurimmat eh, eh, ja tiukemmat määräykset pitäisi kohdistaa julkiseen sektoriin, koska me tiedämme, että italialaiset maksuajat ovat kaikkein ongelmallisimpia ja se, niiden tiukentaminen saattaisi aiheuttaa sen, että – Ähm, se helpottaisi muiden maiden kanssa keskustelua. Rova Kepard, kiitoksia puheenjohtaja mitä tulee julkiseen ja ei-julkiseen sektoriin, niin siitä haluaisin puhua toisessa osiossa, mutta haluaisin täällä korostaa sitä, että pk-yritykset ovat meille erittäin tärkeitä ja meidän täytyy huolehtia siitä, että heidän likviditeettinsä säilyy niin, että he voivat myöskin oman työnsä hoitaa. Oman ryhmäni puolesta, sosiaalidemokraattien puolesta haluaisin sanoa, että minusta ei ole järkevää tehdä ero tässä lakitekstissä pk-yritysten ja suurten yritysten välillä – koska se aiheuttaisi enemmän sekannusta kuin muut. Ja mm, meidän mielestämme tämän pitäisi päteä kaikkiin, se olisi parempaa. Artiklan 5.5 kohdalla haluaisin myöskin oman ryhmäni nimissä sanoa, että me olemme sitä mieltä, että me halu, meidän täytyy se äm, kohta järkevämmin toteuttaa, niin kuin Rova Weilerkin sanoi, täytyy porrastaa. Ja meidän täytyy tehdä ero yhden päivän viivästyksen ja yhden vuoden viivästyksen välillä. Ne eivät voi olla samanarvoisia. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että löydämme oikeudenmukaisemman porrastuksen jos ajatellaan yritystä tai yksityistä yritystä tai julkista sektoria, jos heidän, heihin kohdistuu maksuviivästys, mutta parasta tietenkin olisi, että tällaista viivästystä ei lainkaan tapahtuisi. Alors, la parole. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Pussoilla. Stimați colegi se Parlamentelor Naționale, întreprinderile, societățile comerciale sunt obligate să plătească la... Kiitoksia Kaikista <clears throat> kaupallisista toimistoissa on, on määräajat, jotka velvoittavat maksumaan. Meillä on maksumääräajat, jotka ovat sitovia sen jälkeen, jos niitä ei noudata, pitää maksaa korvauksia tai sakkoja tai suorittaa jonkinlaisia lisäsakkomaksuja. Mm, meidän, meidän pitää muistaa, että PK-yritykset tai suuret yritykset myös voivat vedota tähän, koska ei ole kyse silloin, ei, ei voida tehdä eroa pienon tai suuren yrityksen kanssa, mutta me tiedämme, että pienillä yrityksillä on suurempia vaikeuksia maksaa esimerkiksi saa palkkojaan, joten silloin voidaan joskus pysähdyttää maksut. Meidän mielestämme 30 päivää on ihan hyvä jos tätä määräaikaa voidaan laajentaa, se täytyy tehdä hyvin rajoitetusti, mutta 60 päivää olisi todellinen maksimi, jonka kuluttua maksu pitäisi olla suoritettu. Sanktio olisi 5 prosenttia ja sitä ryhdyttäisiin toteuttamaan ensimmäisestä viivästyspäivästä lähtien. ja sitäkin voidaan ulottaa pidemmälle aikavälille tätä sakkomaksun maksamista. Me, me vaan saamme kuulla edustajien tekemiä tarkistuksia ja varmasti julkiset viranomaiset tulevat pohtimaan niitä ja tiedostavat paremmin nämä ongelmat, kun he ovat saaneet kuulla tästä kuulemistilaisuudesta me eri maiden edustajien kokemuksia. Et pour conclure cette première... Ja nyt päätämme tämän ensimmäisen osion. Edustaja Hans-Peter Mayer Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen harkinnut kahta kohtaa. Ensinnäkin me puhumme PK-yrityksistä ja me puhumme sisämarkkinoista. Ja kumpaakaan sääntöä ei vielä ole harmonoitu. Ah, jos KMU, eh, siis PK-yritykselle tulee 50 eh, 000 euron eh, lasku, niin tietenkin PK-yritys haluaisi saada tämän 50 000 sinä ajankohtana, milloin sen pitäisi olla. Toisaalta hän ei myöskään tiedä, tai PK-yritykset eivät tiedä, mitä sisämarkkinat sanovat, mutta sisämarkkinoilla meillä on hyvin paljon julkissektorin yrityksiä. Toisessa esimerkiksi Saksassa on sairaaloita, jotka ovat julkisen sektorin sairaaloita, mutta toisissa maissa ne ovat yksityisen sektorin sairaaloita. Sairaala on sairaala ja ikkuna on ikkuna ja lasku on lasku. Ja sitten toinen seikka näistä koroista, me puhumme viivästyskoroista, mutta meidän pitäisi harkita myöskin sitä, että mitä PK-yrityksen pitää itse maksaa korkoja, jos hänen täytyy täyttää nämä. Meillä on Basel 2 ja meillä on rankingit ja sitten PK-yritysten kohdalla on suuria eroja siitä, että kuinka paljon maksuja pitää maksaa. Meidän pitäisi lähteä näistä korkeammista koroista, jotka itse Basel 2. olemme määränneet sisämarkkinoille. Eli jos ajatellaan mm, viivästyskorkoa, niin meidän pitäisi ne porrasta eh, sen sijaan, että puhutaan kiinteämääräisestä summasta. Merci. Kiitos paljon tämän ensimmäisen osion läpiviemisestä. Olen varmasti oikeassa, että kaikki ovat voineet puhua hyvin. Ai, olemme pysyneet aikarajoissa. Eli ne, jotka haluavat osallistua toiseen osioon, voivat sen tehdä rauhallisin mielin mutta nyt annan tämän valiokunnan puheenjohtajalle puheenvuoron, jotta hän voi jatkaa tätä istuntoa. Kiitoksia, Bernadette. Johdit puhetta näin hyvin ja viehättävästi tässä ensimmäisessä vaiheessa. Siis nyt tiivistään puhuja tilannetta, mutta myös syy, miksi jaamme tämän kahteen, on, että Suuri uutuus tässä etuksessa liittyy viisi artiklaan, joka liittyy julkisten viranomaisten maksuviivästymisiin. Ja kollegat tästä tehnyt jotakin vertailuja. Tiedän, että monet teistä haluaisitte puhua juuri tästä puolesta. Puhujalistallainen on toistaiseksi kansasta parlamentista edustaja, joka haluaa osallistua tähän osan. Herra Rivero. Boldi, uh, Mrs. Hugel, Lord Bonas and Mr. Kubera. Um, we have... Meillä on tilaa muillekin, jos haluatte vain osallistua tähän osuuteen. Voimme ottaa vielä muutamia tai voitte välittää tämän pyyntöinen paperilla. Puhelista on auki myös kollegoille parlamentista. Rova Gebhardt on kiinnostunut. Tämä pannaan merkille samoin muita, joten ilmoittakaa tämä. Ja kansallista, kansallisen parlamentin kollegat tietävät tämän menetelmän. Voitte laittaa paperin tai antaa meille merkin. Ensinnä Herra Ribeiro, kaksi minuuttia. Senhor Presidente, cumprimentos do Parlamento Português à Comissão IMCO e aos representantes dos Parlamentos Nacionais aqui presentes. Edustaja Rivero, haluan, äh, haluan toivottaa omasta nimestäni teidät kaikki muut tänne tervetulleeksi. Olen erittäin iloinen, että voin osallistua tähän tärkeään keskusteluun, koska meidän pitäisi löytää tasapainotettu ratkaisu, joka sopii kaikille äh, lyhyen aikarajan sisällä, jotta se olisi todella toimiva edullinen meidän kaikille, kaikkien maiden yrityksille, oli sitten kyse julkisesta tai yksityistä sektorista. On, me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että miksi näissä taloudellisissa suhdanteissa, tässä kriisitilanteissa, tämä olisi hyvä panna nyt jarrua näille taloudellisille uhkakuville. Ja meillä ei pidä olla mitään syrjivää toimintaa, se nimenomaan synnyttää lisää ongelmia. Meidän pitää yhteleenväisesti toimia. Esimerkiksi Portugalissa on otettu käyttöön 5 prosentin katto julkisen viranomaisten toimesta mutta se tarkoittaa esimerkiksi miljoonia farmakologiselle teollisuuden alalle mutta se ei saa myös, mutta jos puhutaan yksityisestä ja julkisesta sektorista, meidän pitäisi myös puhua rangaistuksista, joilla on hyvin finanssipainotteinen merkitys. Jäsenvaltiot voivat toimia sillä tavalla, että parantavat julkisen sektorin toimintaa, Eh, ne, jotka ovat pahasti velkaantuneita, niille voitaisiin määritellä erilaisia määräaikoja. Portugalissa on ryhdytty toimenpiteisiin sanktioiden suhteen, jotka eivät ole puhtaasti taloudellisia. Toimenpiteet ovat tuottaneet myönteistä tulosta ja tällä tavalla me hahmottelemme uusia määräaikoja. Me olemme ottaneet käyttöön tämän 60 päivän määräajan. Thank you very much indeed for bringing those very... Kiitoksia, että teitte näin käytännöllisiä ehdotuksia ja kerrotte kokemuksista. Näistä, tästä juuri täällä on kysymys. Seuraavaksi herra Ahern, par, Ilanin parlamentissa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluaisin tarttua tilaisuuteen ja kiittää kuulemisen järjestämistä tärkeästä aiheesta. Tietysti tämä uudelleen muotoiltu direktiivi on olennainen osa komission Small Business Act-hanketta, ja Irlanti on täysin sitonut säilyttämään ja edistämään PK-yritysverkostoa. Olemme tyytyväisiä mihin tahansa toimeen, joka pyrkii tehostamaan rahoituspuitteita, joissa PK-yritykset toimivat me, me, on tärkeää säilyttää pääomavirrat ja parantaa likviditeettiä PK-sektorilla, ja tätä varten allekirjoitamme täysin käsitteen ripeistä maksuista ja parhaimmista käytännöistä, jotta pyritään toimimaan korkein standardin niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Irlannin hallitus on aktiivisesti ryhtynyt edistämään päät- ratkaisevia toimia, joilla pyritään saamaan aikaan nopeat maksut aikaan. 2009 toukokuussa otettiin käyttöön aloite, jonka kautta sitouduttiin siihen, että maksetaan toimittajille 15 kalenteripäivässä, kun lasku on tullut. Tässä toimittiin hallinnolliselta pohjalta ja se, tulokset ovat olleet myönteisiä. Yksi prosenttia maksusta maksettiin 15 päivässä ja kaiken kaikkiaan seitsemän prosenttia maksuista tämän, tänä aikana, lähes 2 miljardia euroa, maksettiin 30 päivässä. Luvut näyttävät, että huomattavasti keskushallitus haluaa helpottaa varhaisempia maksuja. Tällaiset tulokset näyttävät selkeää edistystä ja me uskomme, että lisätasakorvaus 5 prosenttia maksu viivästymiskoron lisäksi on suhteettoman korkea. Lopuksi haluan kiittää, että olette järjestäneet tämän keskustelun. Näin voimme vaihtaa mielipiteitä tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Kiitos. Kiitoksia, herra Ahern. Sitten puhujalistasta hiukan nyt vuorossa Evelyn Gebhardt, sitten herra Boldi ja sitten Rova Högels. Ensin Rova Gebhardt. No, ich finde auch... Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta on myöskin erittäin hyvä, että kansallisten parlamenttien edustajien kanssa käymme tätä keskustelua, koska meille Euroopan parlamentissa on hyvin tärkeää, että todellakin yhdistää nämä erilaiset näkökannat. Me emme kansallisten valtioiden päitten yläpuolella lainsäädäntöä laadi. Jos tehdään ero julkisen sektorin ja yksityisen sektorin yritysten välillä, niin minun täytyy sanoa oman ryhmäni puolesta, että meillä on erittäin suuria vaikeuksia tässä kohdin. Ja me emme oikein myöskään ymmärrä, että miksi julkista sektoria tällä alueella pitäisi syrjiä. Todellakaan ei, en, emme ymmärrä sitä on hyvin vaikeata. Ja herra Mayer, te sanoitte aivan oikein eh, siinä, mitä aikaisemmin sanoitte, että jos ajatellaan Euroopan sisämarkkinoita, jotka nyt ovat voimassa, niin ne mm, ne ylittävät myöskin kansalliset liiketoimet, mutta meillä on paljon eh, julkisoikeudellisia eh, yrityksiä ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusyrityksiä. Mihin ne sijoittuvat, yksityiseksi vai julkiseksi? Minusta mitä enemmän eroja tehdään, niin sitä vaikeammaksi ja ongelmallisemmaksi lainsäädäntö tulee myöskin epäselvemmäksi. Ja siksi oman ryhmäni puolesta tämä syrjiminen olisi todellakin varsin ongelmallista ja me hylkäämme sen. Uh, Kiitoksia Rova Gebhardt. Sitten herra Boldi, Rohelger ja sitten herra Svab, Rova Boldi. Presidente. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme kuulleet erittäin mielellämme tämän direktiivin uudelleen laaditun toisinnon maksuviivästyksistä, mutta Italiassa käydään keskustelua, jossa on noussut aika paljon epäilyjä tämän direktiivin suhteen tai sen uudelleen muokkauksen suhteen. Ainakin on kyse maksu joista 30 päivää vaikuttaa meistä liian vähältä, ainakin jos ajatellaan julkisia sektorin yrityksiä. 60 päivää voisi olla parempi, koska sitä voidaan ehkä todellisuudessa paremmin noudattaa. Julkisten hallintojen viranomaisten täytyy myös noudattaa niitä periaatteita, jotka ovat ehkä erilaisia kuin mitä yksityisellä sektorilla noudatetaan. Meidän täytyy muistaa, että että julkisella sektorilla ei ole samoja velvoitteita, samoja periaatteita aina kuin samalla sama kuin yksityisellä sektorilla. Meidän täytyy olla myös sisäistä vakautta. Mutta tässä ollaan nyt pyytämässä kahdenlaista toimintaa. Pitää maksaa aikarajan sisällä, mutta ei saa aiheuttaa lisämenoja, koska meidän täytyy muistaa myös tämä vakaussopimus. Tämä ainakin on koettu ongelmaksi, mitä tulee näihin viiden prosentin sanktioihin jonkinlaiseen könttäsummaan. Meidän mielestämme se ei välttämättä ole paras ratkaisu. Sillä on liian rangaistuksen omainen luonne. Se ei ole siinä mielessä hyvä sanktio, että se olisi korvaava luonteeltaan, jos me ajattelemme siviilioikeutta, mutta jos ajattelemme muissa jäsenvaltioissa harjoitettua siviilioikeutta, niin sitä ei voida silloin hyvä, tätä ei voida hyväksyä. Me voisimme ajatella jonkinlaisia muita järjestelmiä, joiden myötä voimme langettaa rangaistuksia, jotka ovat joustavampia ja tehokkaampia. Very much, Mrs. Boldy. Sen next... Rova Boldy, sitten seuraavana Rova Högel Herr Svaave ja Lordi Bönes. Rova Högel ensin. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Puheenjohtaja, kiitoksia. Monet kiitokset siitä, että sain vielä tässä toisessakin osiossa käyttää puheenvuoron. Haluaisin myöskin vedota sen puolesta, että ei tehdä eroja ähm, viranomaisten ja yksityisen sektorin välillä. Ähm, haluaisin yhden perusajatuksen heittää tähän keskusteluun. Jos ajatellaan sisämarkkinoiden periaatteita ja Euroopan periaatteita, niin yksi perusperiaate on tasavertainen kohtelu. Jos tässä kohdin tehdään ero yksityisen ja julkisen sektorin puolella, niin tässä on monia syitä, että ei syrjitä se, mitä olen tähän mennessä kuullut, niin minun mielestäni ei riitä, että tämä eriarvoinen kohtelu toteutettaisiin. Täällä sanottiin, että viranomaisten pitäisi olla esimerkkinä, ja herra Kreutzmann myöskin sanoi, että 90 prosenttia maksavat ajoissa, ja täällä puhutaan vain 10 prosentista. Siksi minun mielestäni tämä ei riitä siihen, että viranomaisia rangaistaan näin verrattuna yksityiseen sektoriin. Me tarvitsemme parempia perusteluja. Ja minä pyytäisin, että myöskin mietitään, että mikä valtion äh, rooli on toimeksiantajana ja viitaten myöskin siihen, mitä rouva Ryyle sanoi, niin olisi paljon parempi antaa myönteisiä kannustimia Eh, ja hyviä esimerkkejä niin, että valtio toimeksiantajana olisi myöskin houkuttelevaa. Mutta toinen argumentti, jonka haluan esittää, on se, että täällä sanotaan, että yritysten ja varsinkin PK-yritysten olisi eh, vaikeata saada viranomaista holta maksuviivästyksiä perittyä eh, ja että sitten menettää asiakassuhteen, jos liian kovin harjoittaa perimistä mutta tässä on pk-yritysten yhtä vaikeata periä maksujaan myöskin suurilta yrityksiltä. Aina on se riski, että toimeksiannot menettää ja tämä ei riitä siis eron tekemisen perusteluksi ja sitten mitä tulee luottojen saamiseen ja budjetin suunnitteluun, niin täällä minä uskon, että myöskin eh, julkisen sektorin tule, tulevaisuudessa olemaan vaikeampi saada lainoja niin, että tämäkään ei riitä. Ja eh, talousarvion laatiminen on myöskin yhtä vaikeaa. Uh, Seuraavaksi herra Schwab ja hänen jälkeensä Lordi Bönes ja herra Gubera. Kiitoksia puheenjohtaja tästä keskustelusta, kun olemme keskustelleet, tai tässä keskustelussa, kun olemme kuulleet hyvin mielenkiintoisia puheenvuoroja, niin uskon, että me ajattelemme samaan suuntaan kuin esittelijä ja varjo, varjoesittelijä Rova Hanslik – Mm, minä haluaisin sanoa, että komissio ei ole tätä ehdotusta esittänyt ärsyttääkseen viranomaisia, vaan komissio on tullut siihen tulokseen, että viranomaisten maksumoraali valitettavasti on hyvin heikko. Siksi meidän ei pitäisi puhua syrjivästä vaikutuksesta, vaan meidän pitäisi sanoa viranomaisille, että maksettava on säännöllisesti ja täsmällisesti jos ajatellaan, että me emme toki puhu syrjinnästä, vaan puhumme siitä, että yksityistä ja julkista sektoria tai heidän kohdallaan ei haluta erilaista käsittelyä koska siitä aiheutuisi Euroopan sisämarkkinoilla paljon eroja, mutta toisaalta herää kysymys siinä, siitä, että miten e, saisimme edistettyä sitä, että julkinen sektori maksaa ajoissa. Ja sitten toiseksi, jos ajatellaan, että julkinen sektori pitää tätä syrjintänä, niin silloin nämä eräpäivät tai sitten rangaistukset, jos eräpäivän mennessä ei makseta, niin meillä on mahdollisuus myöskin toteuttaa nämä vaatimukset yksityisellä sektorilla ja silloin saamme suuressa määrin huolehdittua siitä, että maksut, jotka tänä päivänä Euroopassa, siis maksuviivästykset ovat 80 miljardia vuosittain, että saisimme sitten komission kohdalta tämän asian hoidettua. Valitettavasti se ei ole tähän mennessä onnistunut. Seuraavaksi Lordi Bonas, sitten herra Kubera ja sitten Trenta Filidis. Very much, Kiitoksia puheenjohtaja. Tietysti myönnämme, että julkisten viranomaisten pitäisi maksaa ajoissa, erityisesti ajatellaan rahasummien kokoa. Tällä voi olla suorattava vaikutus siihen, äh, miten tämä kulttuuri kehittyy myönteisesti, mutta jos ero täytyisi tehdä, niin silloin haluaisimme esittää joukon kommentteja. 30, 30 päivän aikaraja ehkä ei ole kohtuullinen, eikä ehkä olisi iso ongelma. Iso-Britanniassa kansallinen terveys, terveydenhuoltojärjestelmä maksaa noin 90 prosenttia laskuistaan näissä tässä aikarajoissa. Mutta kun jotkut ihmiset ovat innokkaita rankaisemaan julkista sektoria, niin pitäisi muistaa, että rangaistukset kohdistuvat erityisesti loppujen lopuksi veronmaksajien kansalaisiin, eivätkä mihinkään epämääräisen järjestöön, johon me emme kuuluisi. Joten 5 prosenttia puheenjohtaja on aivan mahdotonta hyväksyä. Se on suhteetonta, se on varsinainen rangaistus, se ei näytetä ollenkaan huomioon sitä, milloin itse asiassa maksettiin tai ei oteta olosuhteita huomioon. Ja lopuksi vielä tarttuisin yhteen asian puheenjohtaja. Siis jos erot halutaan tehdä, niin silloin meidän pitäisi viitata siihen, mitä esittelijä työasiakirjassaan sanoo siitä, että mahdollistettaisiin mukaan Tämä liittyy energialaitoksiin, vesilaitoksiin. En tiedä, mikä tämä ero direktiivissä on tässä artiklaluonnoksessa, mutta enemmässä määrin elämme yksityistetyssä maailmassa, jossa yksityiset yritykset hoitavat julkisen sektorin tehtäviä, ei ole kysymys vain energialaitoksista esimerkiksi, vaan muistakin tehtävistä. Olisi aivan kohtuuntonta, että jos tällainen ero tehtäisiin, niin he joutuisivat tämän ulkopuolelle, kun puhutaan julkista viranomaisista. Kiitoksia. Very practical, good. Kiitoksia. Nyt tuli hyviä käytännöllisiä kommentteja kaikilta teiltä. Herra Kubera seuraavaksi, sitten herra Trenta Filidis ja eh, herra Frodo Papas. Ja nyt siis herra Kubera. Předsedo, <clears throat> jsem tady sice jako senátor, ale eh, současně olen täällä senaattorina, mutta samanaikaisesti vuodesta 1994 eteenpäin olen ollut 50 000 kaupungin pormestarina ja onneksi siellä on aina ollut oikeasta hallitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme ainoastaan maksa aina ajoissa, mutta meillä ei ole mitään velkaakaan. Emme kuvittelekaan, että voisimme tilata maks- palveluita tai tavaroita, emmekä maksaisi ajoissa. Tämä tuntuu meistä aivan luonnolliselta tavalta toimia. Emme tarvitse mitään direktiivejä tällaista varten, päinvastoin. Me Olemme yrityksille velkoja, jotka ovat meille velkaa kymmeniä tuhansia tsekkin kruunoja vuokratulona esimerkiksi. Näitä emme voi mitenkään saada ja siksi viisi artiklaa on täysin mahdotonta hyväksyä meille, koska se on syrjivä, se suosii toista osapuolta. Nyt mietinkin, kuinka e- eurooppalaisessa toimielimessä, jossa taistellaan korruptiota vastaan, tällainen ehdotus yleensä voi tulla esiin. Tämän lisäksi tämä voi synnyttää paljonkin korruptiota, kun puhutaan vaikka yhden miljoonan sopimuksesta, niin 5 prosenttia on kyllä val- valtava summa. Ja näin ehkä tahallaan pidetään maksua ja hyväksytään tällainen korvausmaksu tässä on valtavat summat kyseessä ja he sitten saisivat 10 000 euroa lisätuloa, ei hullumpaa. Sitten toinen kysymys, artikla 10, koska jäsenvaltioilla ei ole mitään, minkäänlaisia välineitä saada eh, tietoja yksityisistä yrityksistä ja yhteisöstä siksi, mitä tulee näin ollen raporttidirektiivistä johtaa väärinkäsityksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tämänhetkinen direktiivi kyllä riittää, ja vain koska se täytäntöönpano ei ole oikein onnistunut, niin ei se ole syy sille, että sitä pitäisi muuttaa erityisesti kriisin aikoina, jolloin se saattaisi aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyödyttää monissakin jäsenvaltiossa. Valtavat odotukset saattavat muuttua pettymykseksi Tämä koskee kaikkia tapauksia. Pääongelma onkin aivan muualla. Tarkastelkaa jäsenvaltioita, kuinka paljon maksetaan, kuinka paljon ollaan velkaa ja kuinka paljon ollaan jäljessä ongelman ratkaisussa. Kiitoksia. Kiitoksia erittäin käytännöstä näkökannoista te, teidänkin kohdalla, herra Kubera. Sitten herra Trenta Filidis ja hänen jälkeensä äh, äh, herra Smulvis ja vielä muita puhujia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kolme kommenttia. Vasemmistoliiton edustajana olemme sitä mieltä, että Euroopan unionin viranomaiset poikkeuksena, niin Euroopan unionin pitää painostaa suuria yrityksiä, jotka ansaitsevat suuria voittoja, koska ne hallitsevat markkinoista suurta osaa ja sitä varten ne ovat myöskin markkinoilla – hyvin suuria toimijoita ja niillä on myöskin suuria maksuviivästyksiä. Minä tukisin sitä, että tämä direktiivin sovellusala koskettaisi myöskin yritysten välistä liiketoimintaa. Jos ajatellaan, että Euroopan unionin pitäisi poliittisia viranomaisia painostaa myöskin niin, että maksuaikoja noudatetaan ja tätä pitää myöskin seurata yhteisön tasolla, jotta Jäsenvaltiot saavat eh, Euroopan unionilta myöskin ajoissa maksunsa ja pystyvät painostukseen vastaamaan. Ja sitten kolmanneksi, jos ajatellaan harmonointia, niin mitä tulee julkisten yritysten julkisiin yrityksiin, niin se on tärkeää, koska pienillä yrityksillä kilpailu edellytykset eivät ole tasavertaisia silloin, kun julkisia hankintoja kilpailutetaan. Mutta äh, aina puhutaan siitä, että tämä palvelee suuria yrityksiä ja äh, heidän monopoli asemaansa markkinoilla. Pienillä yrityksillä näitä mahdollisuuksia ei ole. Puheenjohtaja, meidän täytyy näihin ongelmakohtiin puuttua ja pyrkiä helpottamaan niiden tilannetta. Uh, now, uh, Mr. Protopapos, then Mr. Protopapos, herra ja herra Kreutzmann. Herra Protopapos ensin. Όσον αφορά το θέμα των <clears throat> δημοσίων... Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee näihin julkisen sektorin yrityksiin, niin haluaisin vielä toistaa, että tämä 30 vuorokauden maksuaika ja sitten tämä 5 prosentin rangaistusmaksu ovat erittäin ankaria, ne ovat liian ankaria. Olen sitä mieltä, että niitä ei voida hyväksyä. Mutta sen lisäksi herää myöskin kysymys siitä, että loukataanko tässä suhteellisuutta, jos tehdään ero julkisen ja oikeu- yksityisen sektorin välillä. Tässä tehdään ihan selkeä ero mutta kuitenkin yhtenäinen rangaistus määrätään, eikä siinä ei oteta huomioon yrityksiä ja viranomaisia, joilla mahdollisesti on itselläänkin maksuvaikeuksia. Minä olen sitä mieltä, että tämä direktiiviluonnos pitää vielä kertaalleen käydä läpi ja tarkistaa. Ja sitten pitää miettiä, että pitääkö tehdä ero julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä siten, että sitä aiheutuu lisää mm, ongelmia julkiselle sektorille tällaisessa vaiheessa, kun tiedämme, että Euroopan unionissa monet taloudet ovat vaikeassa tilanteessa, ainakin meillä Kreikassa taloudellinen tilanne on hyvin vaikea ja mehän pyrimme eh, kaikin tavoin saamaan maamme ulos tästä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, mutta de facto tämä direktiivi vaikuttaa koko markkinoihin ja siksi me emme hyväksy tätä osaa. Ja sitä varten se pitäisi perusteellisesti muuttaa ja haluaisin vielä myöskin muistuttaa siitä, että mitä tulee Kreikan viranomaisiin, niin heillä on tällä hetkellä suuria ongelmia, eikä näin ankaria määräaikoja pystytä noudattamaan, eikä tällaisia ehtoja pystytä täyttämään. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Sulevits, sitten herra Kreutzmann ja sitten herra Pasku, joka on viimeinen puhuja kansallisesta parlamenteista. Vai onko kenties muita, jotka haluavat vielä osallistua tähän? Niin yksi vielä lisää. Hyvä, kiitoksia. Herra Smulewicz. Dziękuję panie przewodniczący. Biorąc pod uwagę wiele... Kiitos puheenjohtaja. Jos otamme huomioon tämän ehdotuksen ja erittäin mielenkiintoiset puheenvuorot, joita on tässä salissa kuultu, haluaisin vielä kerran korostaa kahta asiaa. Ensinnäkin tämä 30 päivän määräaika. Jos ajatellaan julkisen sektorin ja PK-yritysten suhteita, toimivia suhteita, se on ihan hyvä määräaika. Kyllä, silloin vakaus säilyy ja voidaan taata rahoitus molemminpuolisesti. Meidän täytyy muistaa myös rakennerahastojen tuet. Toinen asia, jota pitäisi korostaa ehkä vielä enemmän, on korvaukset, jotka tul- koituvat perintäkuluista. Ne pitäisi vielä paremmin määritellä, jottei siinä olisi liikaa tulkinnanvapauksia Jotkut riitakysymykset voidaan viedä ihan oikeusistuimiin asti. Se tietysti taas pidentää koko prosessia ja tulee maksamaan kalliiksi. Ja sen takia koko tehokkuus kärsisi. Eli tämä perintäkulujen to- kuluista koituvat korvaukset eivät saisi olla liian merkittäviä. Me, jos julkinen sektori on myöhässä pari-kolme päivää, niin silloin ei sitä voi suoraan verrata viiveisiin, jotka ovat useita viikkoja tai kuukausia yksityisellä sektorilla. Tämän halusin sanoa. Next will be Mr. Kreutzmann, then Mr. Patska. Kreutzmann, sitten Pasku ja sitten Herr Vonselis. Uh, I just, uh, as I say, we can probably fit in. Uh, voimme ottaa vielä yhden kansallisen parlamentin puheen mukaan, mutta ensin herra Kreutzmann. Puheenjohtaja, haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että tämä direktiivi on tarkoitettu pekoyritysten avuksi. Ja kun tarkastelee komission ehdotusta, niin juuri näillä yrityksillä on ongelmia. Miksi ero julkisoikeudellisten ja yksityisen sektorin yritysten välillä on mahdollista. Julkisen sektorin yrityksillä on, yrityksillä on budjettirouva kollega. He saavat myöskin jatkuvasti rahaa. Jokainen säästökassa antaa kunnille rahaa ja lainoja. Ja toiseksi, sit, jos halutaan pk-yrityksiä tukea ja pakotetaan ne samaan muottiin julkisen sektorin kanssa, niin silloin heillä pitää ottaa huomioon, että heillä on luottoraja ja jos sitten pankki ei sitä enää korota, silloin he eivät pysty maksamaan enää maksujen. Ja jos ajatellaan Basel 2, niin silloin vaaditaan vielä tätä 5 prosenttia. Kukaan ei pakota tätä 5 prosenttia käyttämään silloin, jos äm, maksuaikaa ylitetään päivällä tai kahdella, jos äm, raha ei ole saapunut tilille. Äm, mutta jos ajatellaan tätä yhden, kahden päivän viivästystä, niin ei ole mahdollista vaatia viivästyskorkoa. Busol kollega sanoi, että Romaniassa – maksuajat ovat pitempiä. En halua mainita Kreikkaa, jossa yrityksillä on vielä paljon viivästyneitä maksuja. Tietenkin ongelmat ovat siellä, mutta tämän direktiivin tarkoituksena on auttaa PK-yrityksiä. Ja mitä tulee tähän rangaistusmaksuun, niin tietenkin pitää miettiä sitä, että miten se vaikuttaa tämä 5 prosenttia, jos se vaaditaan viidestä miljoonasta niin ehdotinkin jo, että tästä asiasta kerrotaan sadasta, 100 000 kohdalla kyseessä olisi jo 5 000 euroa. Tämä on suuri summa ja tähän, tässä mielessä meidän pitäisi katto asettaa. Ja silloin myöskin julkinen sektori voisi tämän myöskin hyväksyä. Julkinen sektori, julkisen sektorin kohdalla tuskin tässä on mitään ongelmia noudattaa tätä direktiiviä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten herra Pasku, herra Ponsilis ja sitten Rova Frein. Domnule președinte, permiteți-mi să vă salut și totodată să-i salut și pe reprezentanții puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin tervehtiä teitä ja kansallisten parlamenttien jäseniä, jotka ovat täällä läsnä, samoin e, Euroopan parlamentin jäsenet. Toivottaisin tervetulleeksi sitten viisi artiklasta. Julkisten viranomaisten suorittamat maksut Äh, Romanian senaatti on sitä mieltä, että sopimusvapausperiaatetta pitäisi noudattaa. Hallitus on samaa mieltä Romaniassa, mitä tulee oikeuskäytäntöön Romaniassa. maksetaan sovittuna päivänä, jos sopimusmääritelmä ei ole olemassa. Maksu pitää tehdä silloin, kun palvelu on suoritettu tai tavara tuotu. Samoin on olemassa hallituksen määräys voimassa asiasta. Sitten maksukorot, viivästymiskorot. Artiklassa 5 todetaan, että siinä tapauksessa, että korko viivästymisestä on täytäntöönpantavissa, velkojalla on oikeus saada korvausta. Kiinteä summa 5 prosenttia velkasummasta. Me uskon, meistä tämä on suhteeton rangaistus, joka liittyy säädöksiin, jotka koskevat yksityisyrityksiä. Tästä artikosta siis vielä keskustellaan ähm, edelleen valiokunnassamme. Meillä on lainsäädäntöaloite, jossa mukana on eri parlamentin jäseniä ja tässä pyritään, me pyrimme muuttamaan direktiivitekstiä, mutta me emme päätä asiasta lopullisesti ennen kuin Euroopan parlamentti on hyväksynyt tämän direktiivin uuden muotoilun. Next, uh, will be, uh, Mr. Uh, Seuraavaksi herra Ponsilus ja sitten herra Verheyen ja sitten herra Zyva. Herra Ponsilus. Bardzo dobrze pan powiedział moje nazwisko. bardzo. sitten vallan hyvin minun nimeni. Puola on ehkä, puolalaiset ääntävät sen joskus paljon huonommin kuin te, hyvä puheenjohtaja. Minä haluan tässä viitata jälleen kerran artiklaan numero kaksi. Me olemme täällä puhuneet julkisista mm, laitoksista, viranomaisista, yrityksistä, mutta ainakin Puolassa on sellainen laki voimassa, että nämä julkisilla laitoksilla, esimerkiksi paikallisella tasolla, järjestävät, jonkinlais, järjestävät tarjouskilpailut, niin sen ja ei ole käyttänyt, ei ole, ei ole soveltanut lakia, niin se voi saada varsin tuntuvat sakkorangaistukset. Esimerkiksi meillä on sairaaloissa erittäin suuri likviditeettiongelma. Meillä on myös toinen ihan realistinen ongelma, joka liittyy maksuviivästyksiin, joka on eriytetty, jaksotettu. Jos ajattelemme esimerkiksi julkisia, julkista sektoria, ja se on vaikeata jos julkinen sektori hyväksyy palveluntarjoajan ö, porrastetun maksuajan, Joskus viiveet ovat huomattavia, joskus on kyse myös porrastetusta maksuista veroissa alueellisille järjestöille. Eli meillä on hyvin paljon epäsymmetriaa julkisen ja yksityisen sektorin välillä riippuen näistä eri organisaation muodoista. Ongelma piilee siinä, että jos me haluamme ottaa käyttöön tämän 5 prosentin ja jos viive on yhdestä päivästä useampaan kuukauteen, niin meille tämä ei kyllä tarjoa mitään ratkaisuvaihtoehtoa ainakaan puolalaisille ei ainakaan sitä ratkaisua, jolla tämä, johon tällä direktiivillä pyritään. Kiitoksia. Nyt sitten olemme kuulleet edustajia kansallisista parlamenteista. Ja nyt sitten kollegojani kehottaisin puhumaan aikarajoissa, koska haluaisin riittävästi aikaa esittelijälle tiivistää keskustelun. Herra Verhein aluepoliittisesta valiokunnasta hän on erityisen kiinnostunut tästä kysymyksestä maksuviivästymisestä, joten pyydän teitä nyt puhumaan. Monet kiitokset puheenjohtaja, että minulle on aluevaliokunnan puolesta myöskin mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Minusta on tärkeää ottaa nämä kohdat vakavasti, mihin monet täällä ovat viitanneet, eli se, että on ongelma siinä, että miten tehdään ero viranomaisten ja yksityisten yritysten välillä. Mm, ja aluepoliittisesta valiokunnasta minä myöskin tuen sitä, että pitäisi olla pelivaraa, jos ajatellaan monia hankkeita, jotka pitäisi toteuttaa, niin eh, julkisilla hankinnoilla on tässä hyvinkin tärkeä merkitys ja kilpailuttamisella on tärkeää ja nämä ovat hyvin suuria summia, jotka tulevat kyseeseen. Ja jos sitten kaikki tarkastukset pitäisi 30 päivän kuluessa toimittaa, niin jos ajatellaan esimerkiksi materiaalitoimituksia, niin niiden kohdalla voitaisiin ajatella 30 päivää, mutta jos on hyvin monimutkaiset toimitukset, niin silloin 60 päivää maksuaikana olisi järkevää ja sitten pitäisi myöskin miettiä sitä, että miten olisi mahdollista ähm, direktiivissä ottaa osamaksut huomioon, koska tämä saattaisi helpottaa myöskin yritysten toimintaa. PK-yritysten puolesta sanon, että on mukavaa, että tällä direktiivillä heitä yritetään tukea, mutta tämä ei mahdollista suurten yritysten ja julkisen sektorin toimintaa, koska eh, monet julkisen sektorin ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeet toteutetaan suurten yritysten kanssa. Jos ajatellaan, että me kunnallis, kuntien edustajana eh, haluamme huolehtia tietenkin myöskin siitä, että PK-yrityksetkin ovat elinkelpoisia. Kiitoksia. Thank you very much, Kiitoksia, Dehen. Nyt vielä neljä viimeistä puhuja, koska nyt aion sulkea puheesta herra Suvan, Koratsa Bild, herra Kosisnek ja herra Dion. Herra Jovan on ensimmäinen. Um, Mr. Juvan, you're next. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ottaa uudestaan kommentin, joka on täällä noussut jo useasti esille Euroopan parlamentin edustajilta ja kuin kansallisistakin parlamenteista on kyse, kyse joistakin poikkeusmenettelyistä, joita voitaisiin suoda joillekin julkisille laitoksille, jotka ovat todella ovat hyötyneet epäsuorista tuloista tässä on puuttuen erityisesti sairaalalaitoksista, joille ei makseta suoraan, eli siis asiakas, potilas ei maksa suoraan, vaan välittävät elimet, esimerkiksi vakuutus, sairausvakuutuslaitos maksaa, eli silloin tulee tällaista lisäkassatuloa, välillistä kassatuloa. Eli silloin ei, ei ni, ni, niille voida asettaa niin helposti samanlaisia sääntöjä kuin muille yritykselle, josta tässä on puhuttu. Me emme kuitenkaan halua, että tämä säännöstö hajoaa kappaleiksi tai pirstaleiksi. Me haluamme nimenomaan paremmin koostaa tätä säännöstöä. Siinä kaikki. Uh, thank you, Mr. Juma. And... Rova seuraavana. Uh, thank you, Mr. Ch- Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun tässä parlamentin jäsenenä, joka aikaisemmassa elämässään johti pientä yritystä Italiassa. Ja olen iloinen nähdessäni, että enemmistö kollegoistamme puoltaa sitä, että keskitytään juuri PK-yrityksiin ja haluaisinkin muistuttaa kaikkia siitä, että ei kyseessä ole julkinen sektori, vaan PK-yritykset, jotka luovat juuri työpaikkoja ja saavat meidät ulos tästä kriisistä. Olen myös erittäin tyytyväinen siitä, että kollegat ovat samaa mieltä siitä, että 5 prosenttia on liikaa. Mitä tulee julkiseen hallintoon, niin olen hiukan nyt hämmentynyt, kun jotkut sanovat täällä, että tässä on kyse siitä, että rangaistaan, syrjitään tai jopa rankaisevalla tavalla toimitaan veromaksajia vastaan. Tässä puhutaan vain siitä, että maksetaan ajoissa. Enkä mielestäni, en, eikä mielestäni pitäisi hyväksyä sitä, että koska joissakin maissamme hallinto on liian myö hidasta, byrokraattista, niin sitten vaan passiivisesti sopeudumme tällaiseen tilanteeseen. Meillä on myös velvollisuus Small Business Actin mukaisesti vähentää liiallista byrokratiaa. Ja velkojen perintä on myös hallinnollinen taakka pienille yrityksille. Siis tämän direktiivin pitäisi päinvastoin olla keino edistää, niin kuin yksi kollega sanoi, edistää kulttuuria, jossa maksetaan ajoissa ja ehkä painostettaisiin eh, luopumaan uudistuksista, jotka lisäävät byrokratiaa. Meidän täytyy olla johdonmukaisia. Jos me keskitymme pieniin yrityksiin, me emme voi samanaikaisesti hyväksyä, että julkinen sektori byrokratisyystä maksaa myöhässä. The last two speakers then. Sitten kaksi viimeistä puhujaa. Herra Kosisnik. Pane předsedo, eh, já jenom pár poznámek eh, v rámci celé té... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama kommentti vain. Tässä puhumme direktiivistä, joka on tällainen sääntelyasiakirja ja haluaisin esittää kysymyksen. Olemmeko me varmoja siitä, että jos sääntely tulee tiukemmaksi, tämä toimisi paremmin. Minä en ole itse vakuuttunut tästä. Ja myös sitten tämä syrjivä aspekti. Tässä puhutaan julkista sektorista ja yksityistä sektorista ja myös puhumme maksuista, joita EU itse suorittaa. Jos julkinen viranomainen päättää investoida infrastruktuuriin, rakennerahaston avulla silloin EU, eh, Silloin EU maksaa 90 päivässä. Tämäkin on aivan suhteetonta. Haluan nyt eh, esittää sen, että meidän pitää olla tasa-arvoisia eikä toimia syrjivällä tavalla. Viisi artikla on todellinen ongelma kohta eikä sen pitäisi kuulua ollenkaan tähän direktiiviin. Herra Kocisni, sitten vielä herra Dion. Dank eh, Mevrouw Weiler had mij Kiitoksia puheenjohtaja Rova. Weiler pyysi minua ähm, yrittämään, että Alankomaiden edustajat myöskin osallistuivat, mutta osallistuisivat, mutta minä yritin, mutta tänään oli neuvottelut ja siksi kollegat eivät pystyneet tänne tulemaan, koska meillä on juuri Alankomaissa sellainen määräys, että viranomaisten pitää maksaa 30 päivässä, eivätkä ne ole konkurssia tehneet. Kyllä se onnistuu. Täällä oli joku kollega, joka sanoi, että pitää keskittyä PK-yrityksiin ja julkisen sektorin mm, kohdalla pitää rajoittaa byrokratiaa ja pitää pyrkiä luomaan työpaikkoja. Mitä sitten tähän 30 päivään tulee, niin minusta tämä on erittäin tärkeää, koska artiklassa 5.4 on poikkeus, joka mahdollistaa sen, että poiketaan tästä 30 päivästä, mutta ilmeisesti tässä on sellainen aukko, joka ei tähän oikeastaan sovellu. Siksi haluaisin sanoa että herra Kosmanille, että tämä määräysartiklassa 5.4 kohta, jos sitä sovellettaisiin business to business toimintaan, niin siitä varmasti aiheutuisi luottovaikeuksia tai sitten saataisiin liikevaihtoaikaan ainoastaan kausittain. Eli tämä poikkeus pitäisi poistaa, mikä tässä artiklassa 5.4 on, mutta mitä tulee sitten artiklan viitoskohtaan tähän 5 prosentin sakkoon, niin jos ajatellaan, että on viivästystä yksi päivä tai puoli vuotta, niin se ei ole suhteellinen. Ja, sitten eh, tämä prosenttimäärä voitaisiin yhdellä tai kahdella prosentilla korvata ja sitten voitaisiin puhua viivästyskorosta ja sitten korkeammista koroista myöhemmin. Haluaisin kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita, erityisesti vieraitamme kansallisista parlamenteista. Tämä oli mielestäni erittäin hyvää mielipiteen vaihtoa Panimme monia asioita ylös ja nyt kehottaisin esittelijä Vaileria tiivistämään ja samoin haluamme kuulla oikeusen valiokuntaa ja teollisuusvaliokuntaa ja niiden edustajia. Mutta ehkä ensin olisi hyvä kuulla Euroopan komissiosta Rova Brinkmania, jonka vastuulla koko ehdotus on meille esitetty. Hän on säännöllisesti käynytkin vierailulla valiokunnassamme. Tiedän, että hän ei pysty käymään kaikkia asioita läpi, mutta voitte ottaa suoraan yhteyttä häneen. Se on varsin tervetullutta ja ehkä hänen nimensä löytyy kyllä täältä asiakirjasta. Joten Rova Brinkman, jos voisin antaa teille maksimissaan viisi minuuttia aikaa, jotta voitte tarttua joihinkin kysymyksiin, jotka ovat tulleet tässä rikkaassa keskustelussa esiin. Saamme näin vastauksenne ja sitten siirrytään esittelijöihin ja lausunnon laatioihin, joten ensin Rova Brinkman. Monsieur le Président, merci beaucoup. Hyvä puheenjohtaja, kiitos paljon komission puolesta myös siitä, että tämä keskustelu ja kuulemistilaisuus on järjestetty. Olen erittäin otettu siitä, kuinka monipuolista analyysiä, syvällistä analyysiä täällä on saatu kuulla tänään. Mutta mitä tästä voi nyt vetää, tehdä yhteenvetona? Tukea komission aloitteelle. Sitä tarvitaan, koska komissio haluaa luoda uutta kulttuuria maksupolitiikassa – Tämän pitäisi myös hyödyttää sillä tavalla, että nykyaikainen hallinto voisi sitä hyötyä. Tämä myös kohdentuu erittäin paljon PK-yrityksiin sillä tavalla, että ne voisivat kehittyä jatkossa hyötyön mahdollisimman hyvin sisämarkkinoista parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Me olemme joutuneet tekemään joitakin poliittisia valintoja, jotka on kyseenalaistettu täällä joidenkin puhujien toimesta. Yksi keskeisistä tekijöistä tässä keskustelussa on ollut tämä eriytynyt lähestymistapa mm, jos puhumme kaupallisista suhteista yritysten välillä ja kaupallisista suhteista julkisten viranomaisten välillä. Tästä syntyy paljon isoja kysymysmerkkejä ja ne kyllä kohdentuvat aika paljon näihin kahteen mainitsemaani suhdeyksikköön mutta kyllä tähänkin löytyy selityksiä. Täällä vaikutusarvioinnissa on myös otettu nämä asiat esille, mutta haluan kuitenkin muistuttaa teille tässä nyt, että meistä keskeinen kysymys on aivan selvästi, jota pitää ottaa esille, joka pitää osille tässä direktiivissä, on tämä harmonisointi ja säätely. Se on ongelma, joka oli tullut esille jo PK-yrityksiltä ja yritysten taholta itseltään. Ne o, suurin ongelma tällä hetkellä ovat maksuviivästykset julkisella sektorilla. Tämä on todella ö, ollut yksimielinen ö, näkemys asiasta ja sen takia me olemme pyrkineet syventämään asiaa, yksinkertaistamaan asiaa asianmukaisella säädöstöllä. Tämä maksuperiodi on ihan uudistava tekijä, jos ajatellaan aikaisempia direktiiviä ja me olemme perustaneet työmme jäsenmaista saatuun kokemuksiin. Joissakin jäsenmaissa on vallalla 30 päivän käytäntö, se on jo sääntö, joskus jopa vähemmän, mutta joissakin on myös menty yli 30 päivän me haluamme jatkaa tätä eriytettyä lähestymistapaa ja mielestäni se on tärkeä pointti pitää mielessä. Toinen tärkeä aspekti oli tämä 5 prosenttia. Selkeästi sanottuna voin todeta, että tässäkin vallitsi laaja yksimielisyys. Toisin sanoen, se, sitä ei ole oikein suhteutettu, se ei ole tehokkaasti toimiva pitäisi saada pragmaattisempi lähestymistapa. Me olemme tässä jo pohtineet erilaisia muotoja, pyytäänkö, se, poistetaanko se kokonaan pois, tuleeko asteittainen porrastettu lähestymistapa ja komissio on aivan varmasti valmis tekemään työtä teidän kanssanne, jotta saamme työstettyä sellaisen mallin, joka on kannustava. Samalla se ei kuitenkaan ole suhteeton tai <clears throat> liian syrjivä. Me olemme tehneet ehdotuksia, jos otetaan tietysti erilaisia ominaispiirteitä. Se on vaikea, jos ajattelemme harmonisointia kaikkien jäsenvaltioiden kesken, mutta ennen kuin me olemme lähteneet sektorikohtaiseen eriytettyyn spesifiseen lähestymistapaan, me olemme pyrkineet ajattelemaan ennalta jo seurauksia. Täällä otettiin esille julkiset sairaalat, se on aivan selvä spesifinen tekijä tietyllä sektorilla. Me aiomme työstää tästäkin lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon nämä erityispiirteet. Kuultiin myös siitä, kuinka 30 päivää olisi hyvä harmonisointimalli maksu määräajoille julkisille viran, viranomaisille. Saadaanko tähän ujutettua joitakin poikkeuksia? kuulin joitakin kysymyksiä, pyydettiin olemaan täsmällisempiä, eli jätetään ovia liian paljon auki poikkeuksien tulla käytäntöön. Kuulimme myös pyyntöjä siitä, että pitäisi paremmin täsmentää sovellusalaa. Minä olen valmis tekemään työtä teidän kanssanne, jotta voisimme määritellä hyvän sovellusalan. Kiitos paljon. Tässä kaikki tällä erää. Uh, well, thank you very much indeed for your, um, uh, for your constructive response. And, uh... Kiitoksia rakentavasta vastauksestanne. Ja varmasti tulemme jatkamaan tätä vuoropuhelua, kun jatkamme asian käsittelyä valiokunnassa. Ja nyt sitten haluaisin antaa Ähm, herra De Anselselle ja herra Paldassaarelle puheenvuorot, koska he ovat valmistelijoita. Äh, kummallekin kaksi minuuttia ja sitten lopuksi Rova Weilerille. Eh, presidente, se possibile anche meno. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin erittäin tarkkaavaisena keskustelua ja on myönnettävä, että tämä oli hieno keskustelu. Meillä on paljon erilaisia näkemyksiä, mielipiteitä. Sehän on ihan luonnollista, kun on kyse kaksi, kyseessä 27 jäsenmaata. Meidän täytyy ottaa huomioon itse kukin omat erityispiirteemme. Mitä tulee suosituksiin, niin en lähde nyt tässä ihan pureutumaan asian ytimeen. Niitä voidaan syventää vielä, erityisesti jos ajatellaan sovellusalaa, tai mitkä suhteet vallitsevat julkisen, ja julkisen sektorin ja suurten yritysten välillä tai julkisen sektorin ja pienten yritysten välillä sanktiot, luvut 5 prosenttia. Tässä on kyse asioista, joita pitää vielä työstää ja pohtia syvemmin ja sehän olisi mainio aihe järjestää toinen keskustelu ja tehdä sitten yhteenveto me haluamme tasapainotetun ehdotuksen, mutta sen pitäisi ennen kaikkea olla tehokas. Toivon, että kun lähde, lähdetään todella syventäen hakemaan ö, ratkaisua, niin ei menetetä, ei unohdeta, mikä oli lopullinen tavoite. Tässähän on ennen kaikkea kyse siitä, että suojaamme ja turvaamme pk-yritysten toimintamahdollisuudet ja parannamme näitä maksuviivästysongelmia. Jos tässä ei saada parannusta aikaan, niin silloin kyllä me saamme yhä enemmän valituksia kanteita PK-yrityksiltä. Tämä vaikuttaa työllisyyteen, eli työttömyys kasvaa, eli seurausvaikutukset ovat monenkertaisia. Nämä maksuviivästykset ovat, ja sen takia me haluamme selkeän, tehokkaan, hyvän direktiivin. Grazie, Presidente. Io credo sia stato molto... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä uskon, että että tämä keskustelu on ollut hyvin tärkeä. Ja täällä on myöskin huomattu eri jäsenvaltioiden kohdalla eroavuuksia, mutta yksi yhtenäisyys on uskoakseni direktiivi yleisesti hyväksytään ehdottoman välttämättömänä. Ja siksi uskon, että PK-yritysten ongelmat ovat yhteisiä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa meidän huomiomme kohdistettiin yhteen seikkaan, eli ähm, julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välisiin eroihin, tai sitten myöskin yksityisen sektorin äh, yritysten välisiin sopimuksiin. Ähm, siis tämä eron tekeminen on ihan periaatteessa hyväksytty ero Euroopassa. Tässä kohdin meidän täytyy olla varovaisia, koska jos ajatellaan, täällä puhuttiin tästä joidenkin yritysten dominoivasta asemasta, ähm, ja tässä kohdin on mahdollista ottaa lausekkeeseen mukaan ne jotka haluavat liian pitkiä maksuaikoja, joita joskus on yksityisten yritystenkin välillä, ei pelkästään julkisen sektorin ja yksityisen sektorin yritysten välillä. Tätä pitäisi vielä syventää ja tämä suhde pitäisi vielä äm, oikeudenmukaisemmin muotoilla myöskin B2B-liiketoimissa. Ähm, ja sitten sitten mitä tulee yritysten välisiin suhteisiin, niin niiden kohdalla tämä 5 prosenttia mm, pelotteena, no se pikemminkin johtaisi siihen, että pitäisi miettiä asiaa hiukan tarkemmin, kun keskustelussa mennään eteenpäin. Kiitoksia. Erittäin hyvä ajoitus ja hyviä kommentteja, hyödyllisiä myös. Sitten Barbara Weiler, hän on nyt vähän hankala tehtävä, mutta tässä hän suoriutuu siitä neljässä minuutissa siis vetää viuhat yhteen keskustelusta ja ehkä tekin pyst- ehkä voitte kertoa hiukan myös sitten aikataulusta, tai minä voin kertoa teidän jälkeen aikataulusta vielä. Monet kiitokset Malcolm Harbour Neljässä minuutissa minä kyllä tämän olisin pystynyt hoitamaan, mutta totesin, että monien puheenvuorojen johdosta, tai monista puheenvuoroista huomasin, että minä jätin yhden kohdan pois, eli mitä tulee tähän julkisen ja yksityisen sektorin väliseen eroon. Ensinnäkin haluaisin oikein sydämellisesti kiittää kaikkia ja kaikkia kansallisten parlamenttien edustajia ja myöskin monet onnittelut, suuret onnittelut tästä, koska minä pelkäsin oikeastaan aluksi, että te esittäisitte vain kansallisten parlamenttien mielipiteitä täällä, mutta näin ei käynyt. Ja minusta tämä oli myöskin aivan oikein, että teidän hallitustenne mielipiteet menevät neuvoston kautta. Ja tämän tilaisuuden tarkoituksena oli toteuttaa kuuleminen toisella lailla ja me onnistuimme siinä. Ja minä kuulin sellaisia ehdotuksia, jotka haluan ottaa huomioon. Jos mitä tulee aikatauluun, niin minä tulen myöskin varjoesittelyiden kanssa miettimään sitä, että miten otamme kaikki ehdotuksenne huomioon, koska me olemme kuulleet 27 jäsenvaltiosta noin 27 ehdotustakin. Meidän täytyy miettiä, että mikä on tärkeää ja mitä pystytään käytännössä toteuttamaan, mikä on mielekästä. Jos ajattelen Liettuan kollegan ehdotusta, niin se on suhteellisen kova, eli 2 prosenttia rangaistusta, mutta sitten sitten 200 euroa perintäkuluja ylimmällä tasolla. Se on aika tiukka. Ja sitten tämä 12 kuukautta, sitä me emme pysty saamaan aikaan. Normaalisti jäsenvaltiot tarvitsevat aina kaksi vuotta täytäntöönpannakseen lainsäädäntöä. Monet tarvitsevat jopa enemmän. Haluaisin sanoa myöskin kaikilla kollegoilla sen, että emme me aloita nollasta, joskin tämä jotkut sanoivat, että tämä on tarpeeton. Meillä on vuodelta 2000 olemassa direktiivi, mutta se ei toimi niin kuin kaikki toivovat. Siinä on 30 vuorokautta, mutta siinä ei ole mitään sanktioita määrätty. Eli on sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat laatineet kansallisia, kansallista lainsäädäntöä ja soveltavat sitä erinomaisesti esimerkiksi iso britanniassa Alankomaissa, Saksassa myöskin. Mutta Kyllä, jos on poliittista tahtoa, muutoksia saadaan aikaan. On olemassa neuvottelutarvetta, olen samaa mieltä ja mm, luojalle kiitos siitä, että useimmat olivat samaa mieltä kanssani. Ja sitten haluaisin myöskin sanoa, että minä haluan perustella, mitä varten olen sitä mieltä, että julkisen sektorin pitää olla esimerkkinä. Jos me hyväksymme äm, lainsäädännön siten, että ä, julkista sektoria ja yksityisiä yrityksiä käsitellään tasavertaisena, niin huomaan, että asenne täällä oli vähän oli sellainen, että ei ihan tasavertaisen ole tilanne. Haluan, että kotimaassanne keskustelette asioista julkisen sektorin ja yksityisten yritysten kanssa. Julkisella sektorilla on suhteellisen vakaa talous, vakaat tulot ehm, ja julkinen sektori pystyy antamaan toimeksiantoja vasta sen jälkeen, kun ne on talousarviossa ehm, mainittu. Ja julkisella sektorilla on myöskin parempi mahdollisuus saada luottoja kuin yksityisellä yksityisillä yrityksillä, eivätkä ne, eikä se joudu myöskin tällaisen likviditeettiongelmaan kuin yksityisen sektori. Ja mitä tulee sitten julkisiin hankintoihin, niin suhteellisen tiukkaan määrätään se, että miten PK-yritysten ja yksityisten yritysten pitää maksaa velkansa. Sopimuksessa määrätään se melko tiukkaan. Ja jos viranomaiset maksavat ajoissa, niin kuin Saksassa ja Skandinavian maissa ja Itä-Euroopassa myöskin, niissä asia on hoidettu hyvin. Ja jos asia hoidetaan muuallakin näin, niin ei ole mitään pelättävää joskin tiedän, että lähtökohdat ovat erilaisia, niin ei se merkitse sitä, etteikö niitä muutoksia voitaisiin toteuttaa. Ja sitten kun te matkustatte kotiin ja omiin kansallisiin parlamentteihin, niin, niin tämä 5 prosenttia todellakaan, se hylätään ja sitten osamaksut, mm, niin me tulemme huolehtimaan siitä, että ei tule pelkästään rangaistuksia, vaan myöskin positiivisia kannustimia. Me emme halua kansallisia normeja heikentää ja me tulemme laatimaan lain, joka on myöskin käytännönläheinen. Me haluamme PK-yrityksiä auttaa ja tulemme auttamaan heitä siinä, että he pystyvät luomaan työpaikkoja, koska PK-yritykset luovat useimmat työpaikat Euroopan unionissa ja haluamme pieniä ja keskisuuria yrityksiä auttaa jatkossa jatkossakin toimimaan innovatiivisesti, koska he ovat yleisesti innovatiivisia. Innovatiivisia eivät ole ensisijaisesti suuret yritykset, vaan pienet ja keskisuuret yritykset. He saattavat meidät sille tasolle, mihin me haluamme. Siksi meidän täytyy heitä tukea näissä seikoissa. Ja tämä viesti, sen minä vien mukanani tänä päivänä ja totean, että me olemme yksimielisiä tästä asiasta. Kiitoksia. Well, I want to thank Barbara very much indeed. Kiitää Robertia kovasti huo- huomat tai esittelee työstä hän on tehnyt ja toivottavasti kaikki ovat sitä mieltä, että olette voineet esittää ne kommentit, jotka halusitte. Ehkä loppusanoihin, niin ensinnäkin ajatus näissä kokouksissa on aivan ratkaiseva, mitä tulee yhteydenottoihimme kansallisiin parlamentteihin. Ja niin kuin Barbara Weiler sanoi, hän on nyt laatimassa jo tarkistuksia. Olemme käyneet aktiivista keskustelua komission kanssa, olemme tutustuneet heidän vaikutusarviointiinsa, mutta tämä kokous todellakin järjestetään aivan oikeaan aikaan, että voimme vaikuttaa tähän. Meillähän oli jo kuulu, kuuleminen eri osapuolten kanssa tai eturyhmien kanssa. Nyt sen katsotaan, päästäänkö johtopäätöksiin. Toivon tietysti, että te ja parlamentin valiokuntanne jatkossakin ovat meidän kanssamme yhteydessä mitä tulee edistykseen, mutta teidän pitäisi rohkaista myös kollegojanne omissa valiokunnissanne olemaan myös jatkossa yhteydessä meihin. Tiedän, että komission, komissio on pyytänyt myös tätä kommentteja tästä ehdotuksesta ja olette niin tehneetkin monet. Mekin haluaisimme kopioita näistä kommenteista. Olemme kyllä hiukan niihin tutustuneet, mutta ne eivät koskaan tule suoraan meille, mutta olisi, mielellämme otamme aina vastaan teiltä ehdotuksia välitämme ne sitten myös esittelijöille. Haluaisimme kommenttejanne myös tästä kokouksesta, jos haluatte kertoa näistä meille siitä, miten ehkä tällaisia kokouksia voitaisiin parantaa, koska meille tämä on aivan olennainen osa, välttämätön osa meidän työtämme. Me aiomme lähitulevaisuudessa järjestää toisen tämän tyyppisen kokouksen osana ammattitodistusten keskinäistä tunnustamista. Te ehkä tiedättekin tästä kysymyksestä jo. Ja vielä lopuksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä, tätä kokousta on voitu seurata netissä ja sen, siihen voi palata myös parlamentin nettisivuilla, jos teillä on omat nettisivustonne. Haluaisimme, että te liittäisitte oman kommenttinne sinne ja mainitsitte meidän työstämme, niin nähdään, miten me teemme yhteistyötä. Tämä olisi hyväksi myös kansalaisille. He näkisivät, että molemmat osapuolet ovat tässä mukana. Joten haluaisin aivan erityisen lämpimästi kiittää vieraitamme, jotka liittyivät meidän kokouksemme tänään. Heillä oli erittäin hyviä kommentteja. Toivottavasti meille tulee tilaisuus tällaiseen myös jatkossa. Ja kiitän erityisesti myös tulkkeja tästä ensimmäisestä osuudesta. Ja nyt sitten lyhyt tauko. Ja sitten 7.30 eh, aloitamme keskustelun Ranskan kansalliskokouksen kanssa kuluttajan oikeuksista. Mutta jos vain haluatte jäädä tänne kansallisesta, kansallisesta parlamenteista, niin olette erittäin tervetulleita. Kiitoksia vielä, että tulitte paikalle. Uh, ladies and gentlemen, we'd like to start the... Uh... Hyvät naiset ja herrat, aloitamme videokonferenssin. nyt aivan ajoissa Ranskan kansakokouksen kanssa näemme, että olemme jo yhteydessä näin kollegoja Ranskasta, joten jos pyytäisin nyt äh, niitä, jotka haluavat poistua, niin poistumaan salista hiljakseen, niin voimme aloittaa. Um, okay, could I ask uh, all colleagues who are all... Pyytäisin kaikkia kollegoja istuutumaan, koska olemme valmiit tähän. Meillä on puhujalista, toivottavasti voisi pyytää teitä jatkamaan keskustelua saalin ulkopuolella, jos se teille sopii. No niin. Good, I think we are, are we uh, receiving each other? And... Nyt ilmeisesti kuulemme toisiamme. Receiving you actually. Kyllä, kuulemme teitä. On y va? Shall we go? Malcolm, on y va? Malcolm, aloittelemmeko? Hmm? On y va? On y va, monsieur le président, oui. Kyllä, aloitetaan vain, herra puheenjohtaja. Uh, Mal- Hyvä Malcolm Harper. Haluaisin ensinnäkin Euroopan asioiden valiokunnan nimissä tervehtiä Euroopan parlamentin sisämarkkinaa, kuluttajansuojavaliokuntaa, IMKOa, Euroopan parlamenttia ja koko parlamentin puhemiestä, mutta erityisesti tämän valiokunnan puheenjohtajalle haluan vielä toivottaa hyvää uutta vuotta. Sen voi vielä tehdä, kun ei ole tammikuu vielä loppunut. Sisämarkkinavaliokunta suostui järjestämään tämän suuren ensimmäisen luo tapahtuman. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on yhteinen tapaaminen IMKO-valiokunnan kanssa. Ranskan kansalliskokouksesta valiokunnan kanssa suoraan yhdestä direktiiviehdotuksesta, joka on keskustelun alla, ja tämä kaikki tapahtuu videokonferenssin myötä. Me äh, teimme tämän aloitteen kahdestakin syystä. Ensinnäkin pitää vahvistaa vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Tämä ei tarkoita että vain, että toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudatetaan meidän kannaltamme, vaan nimellä halutaan pureuduta tekstien sisältöön. Ja mehän olemme valinneet tässä tärkeän tekstin keskustelun aiheeksi kun aloitamme tämän yhteistyön tämän valiokunnan kanssa, koska tämä direktiiviehdotus, josta keskustelemme tänään, on todella hyvin tärkeä elementti, kun me haluamme parantaa kuluttajan suojaa. Tässä tekstissä synnytetään toivoja, siinä on varaumia, varauksia, siinä on myös kritiikkiä. Meillä on siis paljon keskustelupohjaa ja annan välittömästi puheenvuoron eteenpäin. Thank you very much indeed, uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Lagier. Agier. Niin, kiitän teitä ensinnäkin aloitteesta ja pyytäisin, että järjestettiin tällainen konferenssi. Tehän kirjoitette lokakuussa meille ja tähän meni hiukan aikaa, että tämä järjestettiin, mutta meistä tämä on erittäin tärkeä askel ja olen varma, että mielestäni teknologia toimii erittäin hyvin tänään, koska Lissabonin sopimus on nyt voimassa ja suhteet kansallisten parlamenttien kanssa ovat äärimmäisen tärkeitä meille täällä parlamentissa. Ja omalta puoleltamme olemme mielestämme ensimmäinen valiokunta, joka noin näin toimii. Ja toivottavasti tämä on nyt historiallinen hetki suhteissamme meidän ja Ranskan kansalliskokouksen välillä. Kuten te tiedätte, olemme varsin kriittisessä vaiheessa tämän tärkeän ehdotuksen kohdalla myöhemmin kuulette esittelijältämme. Me kuulemme myös teidän esittelijänne. Meidän esittelijämme Schwab tulee puhumaan samoin varjoesittelijät poliittisista ryhmistä. He ovat laatimassa lausuntoaan ja tämä on nyt ihanteellinen aika kuulla teidän kantanne asiasta, joten olemme äärimmäisen iloisia, että pystymme tämän järjestämään ja voimme kuulla molempia osapuolia ja käydä keskustelua sitten myöhemmin. Joten Meillä on vain yksi tunti. Minä tiedän, että meidän puoleltamme olemme ohjelmoineet puheajat aika tiukasti, varmasti tekin omalla tahollanne. Ja tiedän, että teidän esittelijänne Rovan ja Karaman Li tulee nyt puhumaan meille. Merci, monsieur le président, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, hyvät esittelijät, hyvät kollegat. Ennen kuin käyn käsittelemään keskustelun ydintä. Minä haluaisin antaa pienen täydentävän panoksen tämän keskustelun järjestäytymiseen. Me olemme käyneet puhelinkeskustelun herra Schwabin kanssa ja tässä vaiheessa me emme halua välttämättä puuttua tekstin pienimpiinkin yksityiskohtiin eikä mihinkään liian teknisiin yksityiskohtiin, koska se on niin monimuotoinen, monisyinen moni, ja aika vaikeakin ja siihen ei yksi tunti riitä. Me kansalliskokouksessa päätimme sillä tavalla, että etenemme vaiheittain. Ensimmäinen hän on kommunikaatio oli vuodelta 2009, sitten meillä oli viime marraskuulta. <clears throat> Myös työstöä tekstin suhteen ja nyt meillä on tässä tällä hetkellä viimeinen vaihe mennessä, mutta viime toukokuulta olevat tiedot piti kolme tärkeää elementtiä sisällä. Meillä on kohdennettu harmonisointi, suuri, suurta joustavuutta jäsenvaltioissa jo toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja suurempi ja parempi kuluttajan suoja, kuluttajan turva ja näitä elementtejä on pyritty kehittämään ja parantamaan. Ja haluan poistuttaa mieleen, että meidän täytyy tavoitteidemme mukaisesti korjata kaksi suurta virhettä. Meillä on puutetta selkeydestä ja täsmällisistä tekstistä. Meillä on vähän epävarmuutta ja turvattomuuttakin juridisessa mielessä. Ja me emme saa lähteä mekaanisesti soveltamaan tämmöistä täyttä harmonisointia joka on ollut riittämätöntä kuluttajaturvan kannalta, kuluttajan suojaamisen kannalta. Ehkä paradoksaalista, mutta meillä on ollut mahdollisuus verrata sitä tekstiä, jossa olisi minimaalinen ja maksimaalinen harmonisointi muodot tarjolla. Me olemme voineet todeta, kuinka paljon on ehkä menty taaksepäin, jos ajatellaan yhteisön säännöstöjä. Jos me ajattelemme kuuluttajan turvaa, niin sitä ei aina otettu riittävästi esille. Jos me ajattelemme maksimaalista harmonisointia, niin silloin ne uhkaavat ehkä paljon meidän kansallista, kansallista lainsäädäntöämme. Jossain määrin voin ottaa tässä esimerkiksi edistysaskeleita. Me pystymme myös ta- paremmin peittämään jotkut tietyt puutteet, jos me pyrimme lähtemään alhaalta ylöspäin, se ei ole ollut riittävää. Ja jos ajattelemme lähestymistapaa yleisessä mielessä, niin ei pidä yliarvioida rajat ylikäytävän, rajat ylikäytävän kaupan panoksia – me emme saa painottua vain juridisiin aspekteihin, meidän täytyy ajatella myös kieltä ja meidän täytyy ajatella myös etäisyyksiä, etätyötä, etäkoulutusta, kaikki asia, mikä liittyy etä, etäkäsitteeseen. Meidän täytyy löytää hyvä tasapaino. Meillä pitää olla joitakin suuria keskeisiä peri, periaatteita. Meidän täytyy pyrkiä no, parantamaan kuluttajaturvaa, joka on, kuluttajansuoja, joka on mainittu sopimuksessa. Meidän täytyy aina muistaa subsidiariteettiperiaatetta ja näin ollen säilyttää toimivaltuudet jäsenvaltioilla silloin, kun se on välttämätöntä ja tärkeää. Ja meidän täytyy myös ajatella käytännönläheisesti. Näin ollen meidän täytyy myös maksimaalisesti pyrkiä harmonisoimaan kohdennetusti niin siltä kohdin kuin se on välttämätöntä ja meidän täytyy olla pragmaattisia, selventää, selkeyttää tulevan direktiivin sovellusalaa suhteessa muihin EUn eh, e laatimiin teksteihin. Me olemme tehneet ensimmäisen luonnoksen, joka voisi olla pohjana tulevalle tekstille. Siinä on yhteiset määritelmät, joita voidaan hienosäätää, korjata, muuttaa, mutta meidän täytyy jättää myös tilaa mahdolliselle laajentamiselle kuluttajan turvassa, kuluttajan suojassa. Ja meidän täytyy myös taata takeet, ainakin ajatella yht- ja Ranskassa toimivia erilaisia yhdistyksiä. Meidän täytyy ajatella myös, mitkä ovat sisämarkkinoiden todelliset panokset, mitä sitten tulee etäsopimuksiin. Ja jos ajattelemme erityissopimuksia, niitä pitää myös vahvistaa, jotta ne todella kuuluisivat kuluttajan turvan piiriin. Meidän täytyy myös ajatella meidän pitää myös pyrkiä ta- takaamaan, takamaan se, että hierarkia ei saa liikaa jalansia. Ja lopuksi mitä tulee eh, kohtuuttomiin lausekkeisiin, niin täytyy muistaa, että komitologia ei aina ole sopeutunut tilanteeseen. Meillä pitäisi pystyä yhteisesti pystyä, pystyä rikastuttamaan tätä tekstiä, jos meillä olisi mahdollisuus antaa kaikille puheenvuoro, niin me voisimme nostaa muitakin kysymyksiä. Me voimme miettiä, mitä, mikä on vaikutusarviointi, kysyä kuluttajasuojajärjestöiltä, yhdistyksiltä, voitaisinko harkita sitä, miten eh, tekijänoikeuskysymystä voitaisiin viedä paremmin eteenpäin. Well, thank you very much for a very comprehensive... Kiitoksia kovasti erittäin kattavasta johdosta, Rova Karamanli, ja nyt tämän puheenjohtajan, äh, puheenvuoron herra Schwabille, joka meidän esittelemme neljä minuuttia. C'est moi exprimer un certain joie de voir quelques collègues. On peut pas voir Ensinnäkin äh, ilman iloisen tästä järjestelystä ja sain, kiitän myös tästä listasta, jonka olemme saaneet puheenjohtajalta. Täällä on joitakin ystäviäni äh, omasta vaalipiiristäni, joka on lähellä Ranskan rajaa. Suuri ilo nähdä teidät. Aluksi haluaisin sanoa, että meillä on kaiken näköisiä pelkoja, mitä Ranskan äm, parlamentin jäsen esitti. Me olemme ne jo ottaneet huomioon, eli Ranskan parlamentti on sen jo, ne jo meille ilmoittanut ja me olemme päättäneet, että tämän direktiivin työstämisessä minä esittelijänä olen ottanut sen tehtäväkseni, niin tässä parlamentissa mahdollisimman intensiivisesti pyrimme osallistumaan keskusteluihin. Siitä huolimatta on niin, että sisämarkkinoilla on yhä edelleen koko joukko esteitä. Tietenkin on niin, että me emme voi saavuttaa täydellisesti toimivia markkinoita, emme me siihen edes pyri, mutta se mihin Rova Karamanli viittasi tähän 7 prosenttiin rajat ylittävää kauppaa, niin meidän mielestämme tätä pystytään lisäämään keskipitkällä aikavälillä ja siksi minä olen hyvin tarkkaan tutkiskellut komission ehdotusta ja myöskin olen tarkastellut eurobarometrin tuloksia ja olen todennut, että ei pelkästään epäselvä oikeudellinen tilanne on sellainen, joka vaikuttaa direktiivin aikaansaamiseen, vaan myöskin kieli ja sitten maksu, liikenne aiheuttavat myöskin rajat ylittävässä kaupassa esteitä. Ja näin ainakin komission ehdotuksessa on yksi este rajat ylittävässä kaupassa otettu huomioon ja mistä se johtaa tavoitteeseen. Sisämarkkinat ja kuluttajan suoja, arvoisat kollegat, ovat saman mitalin kaksi eri puolta ja siksi me täällä sisämarkkinavaliokunnassa pyrimme direktiiviä työstämään siten, että kohdennetusta yhdenmukaistamisesta saavutettaisiin seuraavat edellytykset. Ensinnäkin rajat ylittävän tavaran ja palvelujen tarjonta paranesi ja toiseksi halutaan kuluttajan suojan korkea taso kaikissa jäsenvaltioissa taata ja kolmanneksi halutaan ottaa jäsenvaltioiden lainsäädännön joustavuus huomioon niin, että ajankohtaiset ongelmat, joita ilmenee vain yhdessä tai muutamassa jäsenvaltiossa, että ne pyritään, no-, pystytään nopeasti ratkaisemaan. Eli meidän täytyy direktiivi perusteellisesti tarkistaa ja sitten nämä ehdotukset pyrimme myöskin ehdotuksemme vielä asettamaan arvioille alttiiksi tai siis tekemään vaikutusten arvioinnin. Ja Ruvakara Karamanlis myöskin viittasi siihen, että jos otetaan nämä Ranskan erityiset ongelmat huomioon, että niistäkin pitäisi keskustella. Sanon ihan rehellisesti, että tietenkin minä esittelijänä mm, mietin myöskin Ranskan tilannetta, en pelkästään mm, videokonferenssin välityksellä, vaan myöskin henkilökohtaisesti. Minä olen myöskin Pariisissa opiskellut, mutta tämä koskettaa myöskin 27 jäsenvaltiota ja ne pitää ottaa huomioon myöskin ne ja vertailla niitä ja meidän täytyy ähm, omassa ehdotuksessamme ottaa huomioon se, että ei pelkästään jäsenvaltioita ja hallituksia tyydytetä ehdotuksella, vaan myöskin kuluttajia ja siksi ähm, Tämä on se, mitä minä halusin sisämarkkinavaliokunnan kollegoille sanoa. Uh, could I just... Nyt vain tarkistaisin herralla Kii, että te kuulette hyvin ennen kuin edetään varjoesittelijöihin. Sujuuko siis kaikki hyvin teknisesti? Thanks, sur cinq. Pas problem. Ihan täydellisesti. Kaikki sujuu hienosti. Hyvä tekniikka siis pelaa tänään hienosti. Hyvä. Nyt sitten varjoesittelyt eri puolista ryhmistä meidän puoleltamme. Jokainen heistä saa puolitoista minuuttia ja sitten kuulemme teitä. Joten ensinnä Evelyn Gebhardt, varjoesittelijä, samoin koordinaattori SD-ryhmästä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä olen erittäin iloinen, että minä voin keskustella tässä parlamentaarikkojen kanssa, joihin olen törmännyt palveludirektiiviä työstettäessä. Minun poliittisesta ryhmästäni tuttuja kasvoja on erittäin miellyttävää voida keskustella heidän kanssaan ja puhun nyt saksan kielellä, koska se on minulle helpompaa. Äh, äh, Arvoisat kollegat, meidän ryhmämme on myöskin hyvin intensiivisesti käsitellyt tätä direktiivikysymystä. Ja meillä on erittäin suuria ongelmia ja ne kuvastavat myöskin sitä, mitä Rova Karamanli sanoi. Meillä on suuria ongelmia tämän täyden yhdenmukaistamisen kanssa, jota tässä edellytetään. Koska jos ajatellaan, että sillä todellakin poistetaan sellaisia oikeuksia, mitä jäsenvaltioissa on, ja nämä oikeudet ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa ja tämä täysi yhdenmukaistaminen alhaisimmalla tasolla on asia, jota me emme voi olettaa, että meidän kansalaisemme hyväksyvät, emmekä me voi sitä hyväksyä. Siksi minun ryhmäni ja myöskin Patrin päätöslauselmassa tämä sanottiin jo selkeästi, että haluamme tällaisen sekalähtökohdan. Me katsomme, että missä meillä on mahdollista suorittaa yhdenmukaistamista, mutta haluamme myöskin antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden vielä säilyttää pidemmälle menemään lainsäädäntö myöskin ottaen mm, huomioon mm, kansalaisjärjestöt, mm, kuluttajajärjestöt, jotka hyvin nopeasti reagoivat jäsenvaltioissa hyvin spesifisiin ongelmiin, joita yhdessä jäsenvaltiossa on ja toisessa mahdollisesti ei Eh, jotta tätä kautta voitaisiin kuluttajien oikeuksia myöskin kehittää eteenpäin. Tämä merkitsee sitä, että me emme haluaisi, emmekä voi hyväksyä täyttä yhdenmukaistamista tällaisessa direktiivissä, vaan me haluamme säilyttää joustavuuden. Tämä on meidän lähestymistapamme. Eh, ylitin aikani, olen pahoillani, mutta kun monimutkainen aihe on kyseessä, niin tämän ajan noudattaminen on vaikeata. Ähm, Kiitoksia, Rova Gebhardt. Sitten herra Robert Rochefort, ALDE-ryhmän varjoesittelijä. President. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat Ranskassa, mutta terve, hyvät kollegat myös täällä parlamentissa. Yksi asia on varma. Tämä direktiivi ei voi tarkoittaa, että mennään taaksepäin kuluttajan oikeuksissa kaikissa EU-maissa, Ranskassa, mutta tietysti myös Saksassa ja kaikkialla muualla yhtä lailla. Me todellakin olemme sitä mieltä, että jos halutaan saada vauhtia sisämarkkinoihin, se kulkee käsikädessä sen kanssa, että on korkea kuluttajan suojan taso. Ja jotta kuluttaja on tietoinen tästä ja on tätä mieltä, niin silloin hän tarvitsee asemukasta suojaa, eikä hän saa tuntea, että tämä direktiivi jotenkin vie asioita taaksepäin, mitä tulee hänen oikeuksiinsa. Joten meidän pitää puhua suoraan. Me, luonnollisesti tänään meidän pitää ajatella, että rajat ylittävä toiminta ehkä ole kovinkaan merkittävä, mutta ajatellaan tulevaisuutta. Viiden vuoden, kymmenen vuoden, kahdenkymmenen vuoden kuluttua väkisinkin tämä on vilkkaampaa, aivan erityisesti kun ajatellaan sitä, miten etäkauppa, internetkauppa kehittyy, ja tässä tämä pitää pitää mielessä. Maksimiharmonisaation liittyy kyllä yksi etu tässä asiassa. Sinä päivänä, kun voimme sopia tietyistä yhteisistä kysymyksistä, silloin on mahdollista paremmin vastata kuluttajan tarpeisiin, tiedottaa kuluttajaa, koska tietyt asiat sanottaisiin samalla tavalla kaikissa EU-maissa, mutta luonnollisesti sillä ehdotuksella toimitaan Mm, ennakoivasti, että ollaan kehityksen mukana, puolustetaan kuluttajaa eikä mennä taaksepäin suojassa. Entä minkä, minkä asteista harmonisaatiota? Harmonisaation täytyy todennäköisesti olla maksimissaan, esimerkiksi siinä kun määritellään luku yksi, ehkä luku kolme juuri sen takia, mitä tulee ähm, myyntiin, niin muun osalta meidän pitää sovittaa yhteen tämänhetkiset määritelmät, ähm, maan maalta ja sopia yhteisöpuitteista. Siksi olen täysin samaa mieltä tästä harmon, maksimaalisesta harmonisaatiosta, mutta se, sitä pitää kohdentaa vain poikkeuksellisesti. Äh, merci, monsieur Rochefort. Äh, Herra Rochefort. Sitten vihreästä ryhmästä rouva Emili Turunen. Kiitoksia puheenvuorosta. Vihreän ryhmän puolesta lähtökohtana on, kun me työstämme tätä direktiiviä, se, että tämä on kuluttajadirektiivi. Tämä on ehkä banaalia, mutta on tärkeää, että muistamme sen, että kuluttajan pitää olla keskipisteessä. Se joskus unohdetaan tässä prosessissa. Me vihreänä ryhmänä haluaisimme esittää toiveemme, että Ähm, tuetaan kuluttajia sisämarkkinoilla ja haluamme myöskin parantaa EUn lainsäädäntöä. Mm, eli me haluamme, että kuluttajat Euroopassa saavuttavat paremmat ehdot. Haluamme olla rakentavia, mutta meillä on joitakin kritiikkikohtia myöskin. Ja ne, ne, niissä kohdin on tehtävä parannuksia, jotta voimme tukea tätä ehdotusta. Eli meistä on väärin laatia mekaaninen kohdennettu täysi yhdenmukaistaminen. Mitä varten näin on? Tässä on neljä tärkeää kohtaa. Ensinnäkin se aiheuttaa paljon juridista epäselvyyttä, mitä tulee seuraamuksiin, mikä on täsmällinen toimiala, mikä, miten se on suhteessa kansallisen lainsäädäntöön. Nämä kohdat pitää ratkaista ja sitten toinen asia. Tässä on koko joukko tai osa ähm, heikennyksiä joillekin Euroopan kuluttajille. Ja kolmanneksi me emme ole ihan äh, varmoja siitä, että haluammeko todellakin tukea rajat ylittävää kauppaa. Eli jos halutaan myydä kuluttajien oikeudet, sitä kohtaa meidän täytyy hiukan tarkastella ja miettiä, että mitä tulosta tästä saataisiin sitten viimeksi tämä direktiivi ei oikeastaan ota huomioon tulevaisuuden vaatimuksia. Jos ajatellaan etäkauppaa ja internetkauppaa, eh, tässä direktiivissä ei ole mitään kohtaa näistä, eli tässä on neljä kohtaa, joissa haluaisimme mielellämme saada parannuksia aikaan, ja eh, ainoastaan silloin voimme tukea direktiiviä. Kiitoksia. Sitten Edward, Edward Kosisnik, joka edustaa konservatiivien reformisteja. Pane předsedo, také já využijím eh, za naši frakci ja pozdravím. Minäkin tarttuisin tilaisuuteen meidän ryhmämme puolesta tervehtiä parisilaisia kollegojamme. Tämä on tervetullut tilaisuus keskustella heidän kanssaan tästä aiheesta. Haluaisin myös pyytää anteeksi kollegamme Rova Bielanin puolesta, joka ne esittelee meidän ryhmässämme. Hän on tänään juutalaisten kansanmurhan muistotilaisuudessa Puolassa. Ja ryhmämme nimissä haluan sanoa, että eurooppalaiset konservatiivit tukevat täyttä harmonisaatiota tällä tasolla. Me haluamme rajoittaa tämänhetkisen äh, lainsäädännön sirpaloitumisen ja me korostamme kovasti kuluttajille tiedottamista. Ja olenkin samaa mieltä vihreiden kollego, kollegamme kanssa, että tässä ei todellakaan juurikaan puhuta sähköistä kaupankäynnistä ja uskon, että tulevaisuudessa tämä, tämä tulee varmasti viemään eteenpäin varsinaisena moottorina koko sisämarkkinoita. Kiitoksia sitten lopulta, lopuksi viimeisenä puhujana Euroopan parlamentista varjoistelija Eera Yeah, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Oman ryhmäni nimissä minä haluaisin keskittyä tähän yhdenmukaistamisen tasoon, niin kuin kollega Kephartkin jo sanoi. Sosialistien mielestä tämä täysi yhdenmukaistaminen, mitä Euroopan komissio ehdottaa, niin se merkitsee selkeää kuluttajien oikeuksien heikentämistä. Täysi yhdenmukaistaminen ei anna jäsenvaltioille mahdollisuuksia ryhtyä toimenpiteisiin, jotka vastaavat kunkin jäsenvaltion omia erityisominaisuuksia. Mitä tulee eh, täyden yhdenmukaistamisen takuisiin, niin se aiheuttaisi sitä, että monien Euroopan maiden kansalaisten kuluttajien oikeuksia heikennettäisiin. Mm, jos ajatellaan myöskin niitä sektoreita, missä pitäisi saada uusia puite, uutta puitelainsäädäntöä aikaan, niin tämä varmasti vaikuttaa negatiivisesti. Sen lisäksi on ihan selkeää, että täyden yhdenmukaistamisen toteuttamisen kautta, niin ne, jotka sitä hyötyvät, niin ne ovat yrityksiä. Siksi eh, se merkitsisi yritysten kustannusten vähentämistä, mutta se ei suinkaan merkitsisi kuluttajien kustannusten vähentymistä. Haluaisin korostaa, että tässä on kyseessä direktiivi, jossa kuluttajien suojelua rajoitetaan siten, että se vaikuttaa toimiviin yrityksiin eikä siitä ole lisäarvoa. Siksi me vastustamme tätä ja Euroopan komission täytyy tukea korkea suojelun taso kuluttajille ja huolehtia siitä, että se ei ole pelkästään mahdollisuus, vaan se on velvoite yrityksille. Uh, Kiitoksia kovasti. Nyt puheenjohtaja, te kuulitte tässä erilaisia näkemyksiä poista ryhmistä. Saman kuulitte ja Nyt annan teille tilaisuuden puhua, jotta voimme kuulla teidän valiokuntanne jäsenten mielipiteet. Kiitos paljon. Annan välittömästi puheenvuoron sosiaaliryhmän edustajalle Lambert ja, ja edustaja Gobert. Kiitos paljon. Tämä direktiivi ehdotuksessa halutaan neljän direktiivin minimiharmonisointia. Ensimmäinen on vuodelta 1984, seuraava vuodelta 1993, vuodelta 1997 ja vuodelta 1999. Eli me pyrimme korvaamaan nämä neljä direktiiviä mahdollisimman suurella direktiivillä, harmonisoidulla direktiivillä. Meillä on myös direktiivi vuodelta 2005 epälojaalisista kaupallisista toimintatavoista. Tässä on myös paljon nyansseja. Meillä on myös vuodelta 2028, jossa puhuttiin kuluttajaluotoista. Jäsenvaltioille tämä on suuren luokan muutos. Tämä nykyinen minimaali harmonisointiteksti antaa mahdollisen kansallisiin toimenpiteisiin, jotka ovat paljon turvaa suojaavampia kuluttajia ajatellen. Tämän tekstin myötä voidaan myös vastaavalla suojatasolla antaa mahdollisuus monimuotoisuudelle, joka on jo voimassa. Tä, jos tuleva direktiivi pyrkii totaaliseen harmonisointiin, niin silloin voidaan myös käyttää kääntyä oikeusistuimen puoleen. Näinhän tapahtui viime vuonna ja tänä vuonna epäloja kaupallisista toiminnoista. Me pyrimme maksimaaliseen harmonisointiin mahdollisimman laajalla alalla, niin joka kat, kun, kuin se tässä tekstissä on pyritty kuvaamaan. Tämä maksimaalinen harmonisointiperiaate poistaisi joitakin lakisääteisiä juridisia määräyksiä kansallisella pohjalla, ja tästä ei ehkä voitaisi niin helposti luopua. Tässä on kyse myös tässä on suuria ongelmia edessämme. Ei pidä myöskään muis unohtaa, että kuluttajan oikeus on, liittyy myös proksimi- läheisyyskysymykseen. Meidän täytyy kysyä jäsenvaltiolta, jotta ne voivat todella vastata kuluttajien todellisiin haasteisiin ja kysymyksiin, joka heijastaa yhteiskunnan tarpeita. Meidän pitää paremmin toteuttaa toissijaisuusperiaatetta. Me emme saa käyttää Mm, käyttää oikeutta hyväksemme, jotta vain pyrkisimme viemään jotakin asioita eteenpäin ilman todellisia to- tavoitteita. Me emme saa missään nimessä taantua, kun me puhumme kuluttajan suojasta ja heidän nykyisistä oikeuksista. On olemassa mahdollisuus, että me voimme taantua, mutta meidän pitää sulkea tämä ajatus pois mielestämme, eli me puollamme pragmaattista lähentymistapaa, joka perustuu maksimaaliseen harmonisointiin, joka olisi todella kohdennettua, eli sitä sovellettaisiin silloin vain, kun se on todella välttämätöntä. Oui, merci, monsieur le président. Il y a... Puheenjohtaja, on kaksi mahdollista lähestymistapaa kuluttajansuojakysymys EU-ssa, toisaalta sisämarkkinatoiminta ja sitten kuluttajansuoja meistä nämä eivät ole ristiriidassa, vaan täydentävät toisiaan pikemminkin. Tältä kannalta katsottuna meistä teksti eh, sai saada aikaan hyvää tasapainoa näiden välillä. Tätä mieltä on myös EU, talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea ja kuluttajajärjestöt, jotka pitävät ovat sitä mieltä, että teksti on suosi enemmän yrityksiä. Tässä mennään taaksepäin. Ensinnäkin yhteisöoikeudellisista syistä. Tämä otettiin jo esille parlamentin kollegojen puheenvuorossa, en tartu siihen. Toinen asia koskee kansallista lakia ja tässä puhuttiin myös maksimiharmonisaalista. Monetkin kansalliset ovat uhanalaisia. Tällaista ei voida hyväksyä. Perustelut, joiden mukaan kuluttaja itse voi päätellä, onko edistetty vai taaksepäin. Ei tästä näin voida sanoa yleisesti ottaen. Tää, e, ei hän määrittele oikeuksia muuta kuin kiistakysymyksissä, joten tässä yhteydessä hän huomaa, onko menty taaksepäin vai onko edetty asioissa. Sisämarkkinoiden toiminta ei voi tukeutua kuin vapaalle kilpailulle tietenkin, mutta ennen kaikkea se pitää olla vääristämätöntä jos on virheitä tuotteissa tai palveluissa, näin voidaan, meidän pitäisi olla kuluttajia, mutta edistää myös parhaimpia yrityksiä ja niiden toimintaa. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron UMP-puolueen edustajalle. Edustaja Voisa ja Valeri de Kaksi minuuttia kullekin. Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdotus on tärkeä ja ja sillä, se myötä voidaan edetä, niin on myös yhtä tärkeää pyrkiä analysoimaan yhdessä niistä kohtia, jotka eivät ole vielä tarpeeksi selkeitä, nimenomaan tämän direktiiviehdotuksen sovellusala. Jos halutaan täsmentää tekstiä, niin meidän täytyy aivan erityisesti työstää määritelmiä. Meidän, me emme ole vielä päässeet yksityiskohtien tasolle tässä vuoropuhelussa. Meidän täytyy saada lisää tietoa, jotta voimme pohtia tätä syvemmin. Mutta mehän ymmärsimme jo muutamista puheenvuoroista, näin on ainakin teidän tilanteenne. Meidän pitää muistaa, mikä on tilanne kussakin jäsenvaltiossa. Voisitteko te tässä vaiheessa jo tehdä meille selkoa, mitkä ovat teidän huolenaiheenne palvelusektorilta? Sehän mainitaan hyvin laajalti sopimuksista, kun on kyse palveluiden tarjoamisesta ja palveludirektiivistä. Oletteko te sitä mieltä, että voitaisiin mm, säilyttää tämä määritelmä tuote tai hyödyke mm, toisessa puitteistossa, jos ajatellaan netin kautta tapahtuvaa tavaratoimitusta tai vaihtoa, tai niin kuin puhuja käyttää sanaa, Mm, huutokauppa, niin mehän käytämme paljon tietotekniikkaa hyväksemme. Kollega Karamanli puhui tästä ihan oikeutetusti tämän, kuinka jos kuljettaja käyttää tätä äh, muotoa hyväkseen silloin, kun äh, kaupan tavat ovat hyvin klassiset, meidän täytyy muistaa, että kun ei tarjous ei ole ollut mahdollisimman korkea. Se ei ole kovin vakuuttava. Onko teillä on mielipidettä tässä vaiheessa antaa meille jonkinlaista tietoa, että voimme vielä viedä pidemmälle meidän tiedonvaihtoamme? La Commission européenne propose... Komissio ehdottaa sovellusalaksi laaja ala. Tämä koskee kaikkia kuluttajasopimuksia. Tähän liittyy myös palvelut, kiinteistökaupat, Tämä on hiukan ongelmallista. Ensinnäkin joskus on vaikea ymmärtää, mikä on yhteys muihin yhteisödirektiiviin, jota sovelletaan. Niitä on paljon näistä kysymyksistä. Tässä ei ole kyse pelkästään alakohtaisesta tekstistä, niin kuin esimerkiksi matkailusta tai rahoituspalveluista, vaan myös laajoista te- tekstistä, kuten palveludirektiivi ja erityisesti joka koskee tiettyjä sähköisen kaupan aspekteja. Sitten puhutaan myös sähköistä sopimuksesta. Sitten täällä identifioidaan joukko eri aloja, joilla on erityisiä ongelmia. Euroopan komissio on tässä tietoinen, koska säädökset tässä, tässä ehdottaa ovat ovat jatkuvasti poikkeuksia ilman, että niiden sovellusala on kovinkaan selvä ja näin sitten syntyy teksti, joka on epätäydellinen. Tässä vaiheessa emme ole, meillä ei ole vielä varmaa visiota näistä kysymyksistä, mutta me haluaisimme tietää teidän ensimmäisen näkemyksemme joistakin sektoreista, joita aivan erityisesti pitäisi tutkia, koska on mahdollista, että silloin ainakin osittain suljetaan jotakin osuuksia ulos. Sitten pääsektoreista, siellä on voitu tunnistaa rahoituspalvelut, kiinteistötoiminta, vuokratoiminta, rakennustoiminta. Haluaisin muistuttaa, että rakennusalalla meillä on aivan erityinen eh, järjestelmä käytössä. sama rakenteen kohdalla sama koskee mm, kuljetusalaa, siitäkin on erityisiä tekstejä olemassa, vaikkakin ne koskevat eri aspekteja. Ehkä te olette identifioineet omalta puoleltanne muita sektoreita, joihin liittyy myös erityisiä kysymyksiä ja mahdollisia ongelmia. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Niitä on paljon aiheita, joita oli vielä käsitelty yhteisön tasolla, erityisesti jos puhutaan neuvoston valmistelevaa työryhmää, josta haluaisimme saada teidän mielipiteemme. Oli kyse sosiaalisista palveluista. Siitä, siitä tehtiin vielä mietintö viime vuonna kolme kollegan kanssa yleishyödylliset sosiaaliset palvelut. Minä olen voinut todeta, että Euroopassa tällä alalla ollaan todella hyvin monimuotoisia. Tässä on paradoksi, koska me tämän monimuotoisuuden yötä meillä on kuitenkin yhteiset kasvot, joka poikkeaa paljon muusta maailmasta, erityisesti Yhdysvalloista me, jos me ainoastaan noudatamme toissijaisuusperiaatetta, sen myötä voimme myös noudattaa tätä er, jokaisen jäsenvaltion erityispiirretteen monimuotoisuutta. Tässä on kuitenkin vähän hämmentynyt olo, koska eihän se ole itsestään selvää, että sosiaaliset palvelut ovat kaiken kentän ulkopuolella. Nyt tällä hetkellä tarjotaan palveluja, jotka eivät, osallist, jotka eivät kohdennu kuluttajille, vaan tietylle väestöryhmälle, joka voi olla hyvin hyvin huonossa asemassa. Meidän pitää ajatella sosiaalista kohesiota. Nämä ovat aika mm, omituinen tilanne, koska näiden palveluista hyötyvät eivät ole aina yhdenvertaisessa asemassa muiden kanssa. Voi olla kyse kolmannesta toimijasta, paikallisviranomaisesta. Tässä voi olla kyseessä myös mm, koulutus tai kustannukset. Meidän täytyy myös ajatella, miten tätä, tätä suoritusta kohdennetaan. Meidän täytyy myös puhua selvästi yhdellä kielellä, emmekä me halua mitään poikkeuksia tai poissulkevia asioita tähän tekstiin, joka voisi antaa aihetta ajatella, että Euroopassa tehdään poliittisia valintoja. Merci. Maintenant, euh... Kiitoksia. Nyt sitten erityiskysymystä, joita EU-valiokunta e on käsitellyt. Annan puheenvuoron Anne Gomezille, Jean Gionille uudesta keskustaryhmästä ja sitten esittelijä saa myös puheaikaa. Johtaja, hyvät kollegat, säädökset etäsopimuksesta ja niistä sopimuksista, joita on tehty toimitilan ulkopuolella, ne ovat olennaisia kysymyksiä. Ne voivat vaikuttaa rajoitettavaan toimintaan ja komissio pahoittelee, että se on vain 7 prosenttia kokonaisvaihdosta meillä on aikaa tutustua nyt yksityiskohtiin, mutta muistuttaisin, että meistä on tärkein, tärkein korjata tiettyjä kysymyksiä. Ensinnäkin tarvitaan erityisiä tietosvelvoitteita, joita pitää vahvistaa verrattuna tekstiin, esimerkiksi velvoite kertoa puhelinnumero, josta saadaan tietoa. Sitten tarvitaan konkreettisia kohtia. Ranskan oikeus vuodelta 2008 se ei saa kärsiä tästä uudesta Euroopan lainsäädännöstä. Sitten pitää olla käytännönläheisiä, mitä tulee harmonisaation tasoon, ja näin ollen pitää ottaa huomioon maksimiharmonisaation periaate. Kannattaa jättää jäsenvaltioille valta toimia erityistilanteissa. Kansalliset hallitukset poliittisesti toimivat kuluttajan mukaisesti, koska toimivat lähellä heitä. He ovat vastuuviranomaisia ja pystyvät vastaamaan legitiimeihin odotuksiin tietyssä aikarajassa. Meillä on erittäin tärkeää, että sovelleta samoja sääntöjä näissä me, Ranskassa on tärkeää, että, että maksua ei anneta, jos, jos to, tavara on toimitettu. Näin ollen kuluttajan täytyy todellakin pystyä harkitsemaan rauhassa ostostaan ilman, että joutuu sitten mahdollisiin vaikeuksiin ja joutuu sitten pyytämään korvausta virheistä tuotteesta esimerkiksi. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, kaksi asiaa, josta maksimaalisesta harmonisoinnista voisi olla hyötyä. Täällä on se on otettu jo esille Rouva Karamanlin toimesta. Ensimmäinen koskettaa etukäteis, ennen sopimusta, ennen sopimusta oleva velvollinen informaatio, joka on pakollista antaa. Meidän täytyy meidän täytyy muistaa, että tästä syntyy lisäkuluja tässä on kyse harmon, maksimaalisesta harmonisoinnista. Se ei saa aiheuttaa lisäkuluja sen valtiolle. Meidän pitää harmonisoida sääntöjä kuluttajille, esimerkiksi ajatellen hintapolitiikkaa. Kyllä me voisimme toimia paremminkin, jos me ajatelemme toissijaisuusperiaatteen soveltamista. Toivottavasti ei kyseenalaista hyvin toimivia tehokkaita kansallisia säännöstä. ainakin meillä, meina ainakin jos ajattelemme pesulapalveluja kampaamopalveluja, minkä takia ne pitäisi korvata jollakin muulla. Me kyseenalaistamme tämän. Se on ihan soveliasta ja sopii hyvään ajankohtaan koska tässä oli kyse sisämarkkina-asioista eikä mistään Euroopan sisäisistä asioista, eikä tässä ole kyse mistään kaupallisista toiminnoista. Tässä on kyse huonoista kaupallisista mm, klausuuleista ja meidän me ajattelemme, että Ranskassa tämä ei tuo mitään lisäarvoa jo olemassa olevaan toimintaan. Ja, ja sillä voisi olla nimenomaan huonoja seurauksia. Eli me olemme jossain mielessä samaa mieltä. Meillä on kaksi asiaa, joista me olemme eri mieltä. Tämä ainakin vie asiaa taaksepäin kaikkia, kaikkia niitä in, henkilötasolla tehtyjä sopimuksia, joista Ranskassa on neuvosteltu. Meidän pitäisi löytää tasapaino ammattilaisten ja kuluttajien välillä Mm, meidän pitäisi pyrkiä saamaan enemmän yksityiskohtaisempia sopimuksia, yksittäisempiä sopimuksia. Tämä harmonis, maksimaalinen harmonisointi ei ole soveltuva kaikilta kohdin. Meillä, on silloin tulee, meillä tulee olemaan silloin myös mustia listoja. Meillä, pitäisi olla, meillä voi tulee olemaan harmaita listoja, kohtuuttomia mm, lausekkeita ja meidän täytyy ajatella, mikä on vallassa oleva kulttuuri kussakin jäsen valtiossa. Nämä eurooppalaiset listat eivät saisi olla tyhjentäviä, kattavia. Meillä pitäisi olla yhteisiä täydentäviä listoja, tai siis ne täydentäisivät olemassa olevia kansallisia listoja. Ja minä tässä huomaan, että monet meidän kollegamme tekevät hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Uh, Madame Karamanli. Karamanli eh. ja sitten kuulemme IMKO-valiokunnalta. Ne, se... Puheenjohtaja Loppu tämän osuuden lopussa haluaisin palata hiukan takkuisiin. Haluaisin ottaa ainoan juridisen takeen. Tässä on kaksi perusperiaatetta. Se on varmaan aika jaettu kanta. Monienkin, monissakin maissa se koskee myös kuluttajan oikeutta miten voi hakea oikeutta takkuuden kohdalla. Komission ehdotuksella on vähän jäykkä siinä, jätetään ammattilaisille valinnan oikeus edetä ensimmäisessä vaiheessa joko korvauksiin tai tavaran korvaamiseen. Me haluamme, pidetään kiinni direktistä 99, se jättää valinnanvaran kuluttajalle. Ja sitten juridisesti ajatellen tässä ei saa mitään varmuutta takuun ajasta tai piilovioista. Tämä on olennainen säädös. Meidän lainsäädännössä meitä sovelletaan kaikkiin kaupallisiin toimiin. Siis voimmeko jatkossakin toimia näin? tehdäänkö direktiivi äh, mm, myös takeista Euroopan tasolla meistä tämä on tällaista juridista keskustelua. Kukaan ei tällä hetkellä voi antaa minkälaista vakuutusta asiasta, joten tämän säädö, tästä säädöksestä pitää voida pitää kiinni sama meille olennaista. Kiitoksia. Avu, ah, Malcolm. No niin, Malcolm, nyt on sinun vuorosi. Uh, I... Kiitoksia kovasti. Nyt tuli valtavasti erilaisia kommentteja. Me välttämättä varmaankaan niihin kaikkiin pysty näissä rajoissa vastaamaan, mutta täällä on kyllä huolella teitä kuunneltu. Haluaisin nyt ottaa joitakin muita valiokunnan jäseniä osallistumaan ensin. Herra Rovernio, herra Rochefort, kaikki ranskalaisia kollegojamme, he haluavat puhua varmastikin. Voivat muutenkin puhua teille, mutta on erittäin mukavaa, että he osallistuvat. Herra Abad ensimmäisenä. Monsieur le Président, mais... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä haluan sanoa, että tämä Malcolm Hartbormin aloite on hyvä. Tämä on ensimmäinen Euroopan parlamentin historiassa, eli me lähdemme nyt uudelle aikakaudelle Euroopan, Euroopan rakentamisessa. Tutustumme paremmin kansalaisten elämään kansallisten parlamenttien edustajien välityksellä. Jos ajatellaan direktiiviä ja luin Rova Karamallin mietinnön, olen hyvin rauhoittunut, koska meillä on samat vaikeudet, samat epävarmuudet, epävarmuustekijät, mutta samat ratkaisuvaihtoehdot. Kaksi kommenttia. Olemme samaa mieltä siitä, että meillä on hyvä se on hyvä asia, että meillä on tämä teksti. Olemme samaa mieltä teidän kanssanne Ranskasta, että meillä on teksti, joka aika korkealla tasolla takaa kuluttajan suojan, mutta samalla se turvaa kilpailukykyisyyden yrittäjille. Meinä puhun kuluttajasuojan korkeasta tasosta. Jos luottamusta ei ole, niin silloin me emme pysty vahvistamaan rajat ylittävää kauppaa, emmekä sisämarkkinoita. Ja tässä mielessä me voimme varmasti voimme tehdä työtä yhdessä ja paikantaa ne kohdat, joissa vielä voitaisiin kohdentaa tätä maksimaalista harmonisointia. Ajattelen tässä erityisesti Äh, joitakin äh, kaupallisten toimintojen määräaikoja. Mutta toinen asia on ainakin ranskalaisille kuluttajille symboli. Se on kuluttajan suoja. Tässä on ennen kaikkea kyse laakisäteisestä turvasta ja, piilä, pi, ja vioista puutteista, jotka eivät näy ensisijaisesti. Hyvät kollegat, äh, kollega Syvänin kanssa Euroopan parlamentissa me tulemme tekemään kaikkemme, jotta ei synny sellainen vaikutelma, sanoa, että tässä nyt uhataan kuluttajien turvaa tai kuluttajien oikeuksia eri jäsenmaissa. Um, uh, Mrs. Van Yu, uh, if you could keep to around one minute. Vernion, vain minuutti, koska nyt olemme hiukan mm, myöhässä. Kollega Abar sanoi jo monia asioita, joita halusin sanoa ensinnä tervehdin kollegoja kansallisesta, kansalliskokouksesta nyt todellakin on kyse Lissabonin sopimuksesta ja haluaisinkin kiittää puheenjohtaja Malcolm ja Puheenjohtajamme olemme tehneet yhdessä työtä ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia, kokonais haluaisin onnitella Marietta, joka on muuten omasta vaalipiiristäni, joten vielä lämpimämmät onnittelut ja näin myös herra Lamberin, joka teki osuvan, oikean osuvan puheenvuoron. Olikin tarvetta todellakin keskustella näistä kysymyksistä yhdessä vaalikampanjan aikana kaikissa maissa, erityisesti Ranskassa, koimme sen seikan, että Eurooppa ei ollut tarpeeksi suojeleva. Ja onhan kyseessä kuluttajan oikeus 80 prosenttia lainsäädännöstä ja ihmisten arkapäivästä on tässä kyseessä, joten on välttämätöntä onnistua tämän tekstin kohdalla. Meillä on olemassa sopimuksia kaikkien ryhmien välillä, tarvitaan eurooppalaista näkemystä ja meillä on tällaista näkemystä, mutta se ei välttämättä tapahdu harmonisaation kanssa, joka vie taaksepäin kuluttajan oikeuksia ja kansalaisten oikeuksia joissakin jäsenvaltioissa, joten harmonisaatiota me tuemme, me haluamme edistää sitä, kaikki ovat varmasti tätä mieltä sillä ehdolla tietenkin, että toimitaan älykkäästi toimien jäsenvaltioiden toissijaisuusperiaatetta noudattaen ja sitä sopimuksen palataan myöhemmin, koska on paljonkin sanottavaa kaikista pikku kun liittyvät ihmisten arkipäivään. Meidän pitää ehdottomasti voida suojella kansalaisemme ja meidän pitäisi löytää yksi yhteisymmärrys 27 maan väillä. Se ei ole aina helppoa, mutta jos tahtoa löytyy, niin kyllä onnistuu. Kiitoksia. Mr. Rushford. Oui. Rochefort voyez bien niin, tehän näet, tässähän nyt ymmärrämme, että ei tämä ole mikään suuri salaisuus, jos toteamme, että Euroopan parlamentin ja Ranskan parlamentin välillä valitsee paljon kysymysmerkkejä, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan. Haluaisin antaa kaksi vastauselementtiä Pariisin suuntaan. Rova Gromesh, joka puhui paljon etämyynnistä, voisin sanoa, että tämä on hyvä aihe, josta me voisimme puhua paljon tarkistusten muodossa, mutta me voimme myös noudattaa jonkinlaista puitteistoa puhuen maksimaalisesta harmonisoinnista. Minä haluaisin poistaa tämän neljännen mm, alakohdan, jossa sanotaan, että jäsenvaltiot eivät saa puut, eivät saa kieltää osapuolia silloin, kun on kyse sopimustoiminnasta. Me voimme työntää tätä tekstiä. Herra Joonis puhui näistä mm, huonoista lausekkeista olisi vaikeata löytää vastaus maksimaalisen harmonisoinnin puitteissa. Minimaalinen vastaus olisi ainut vaihtoehto, jos me puhumme listoista. Se on hyvä Euroopan tasolla. Se Euroopan maa, jolla niitä ei ole, niin päinvastoin pitäisi toimia sillä tavalla, että jokaisella jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus äh, Mm, mahdollisuus käyttää näitä lausekkeita, varsinkin silloin kun on kyse kiinteistä politiikasta. Ja minä en ainakaan ole vaikuttunut siitä, että komitologiamenettely voisi päivittää hyvin nopeasti tällaisen listan, joka voisi olla mm, ajan mukana, ajan tasalla. Meidän pitäisi ehkä tässä kohtaa lähteä pois tästä maksimaalisesta harmonisoinnista. Um, I propose, Monsieur le Président, if we take two more... Uh... Ehkä voimme ottaa vielä tältä puolta kaksi puhujaa sitten te voitte vastata sitten mennään johtopäätöksiin, koska olemme nyt hieman myöhässä aikataulusta. Herra Lehner ja Rova Gebhardt, haluaisiko ehkä vielä joku muu? Haluan vain tämän tarkistaa. No, meidän puoltamme siis herra Lehner ja Rova Gebhardt. Monet kiitokset, hyvät kollegat siellä Ranskassa. Minä en itse kannata laajaa täyttä yhdenmukaistamista. Uskoakseni tämä voidaan hyvinkin ymmärtää. Silloin kun toteutetaan täysi yhdenmukaistaminen, niin jos mietitään, mitä tuloksia siitä on. Mutta minä olen sitä mieltä, että yksi asia, joka pitäisi hoitaa, on se, että se ei kosketa pelkästään rajat ylittävän kaupan vahvistamista, vaan että siitä säädöksestä pitää olla hyötyä myöskin kuluttajille, jos ajatellaan, että ranskalainen ostaa keelistä Saksasta auton, että sitä on etua, tai sitten minä saksalaisena voin Ranskasta ostaa jotakin. Tässä kohdin meillä joissakin tapauksissa on eurooppalainen ratkaisu olisi parempi, mutta ei kaikissa kohdin. Meidän, jos me ajattelemme, että ei yhdessäkään laissa, ei sen paremmin Ranskassa kuin Saksassakaan, niin lainsäädäntö saa myöntyä mihinkään, niin että sitten että me Euroopan kannalta haluaisimme antaa parannusta kansalaisille – niin meidän, minä kannatan kuitenkin varovaista ja portaittaista etenemistä. Kiitoksia. Segment, Ja vielä lopuksi Evelyn Gebhardt. Kiitoksia. Minä hän. Minäkin haluaisin käsitellä yhtä kohtaa, jonka meidän kollegamme Assemble Nationalissa on, esitti, eli maksuviivästykset. Eli tämä on sellainen asia, missä emme voi saada täyttä yhdenmukaistamista aikaan, koska tällä hetkellä jäsenvaltioiden lainsäädäntö on niin erilainen, että riippumatta ratkaisusta, niin kansalaisten kohdalla aiheutuu suurta sekaannusta. Meillä asian vieminen tai joissakin kohdin maksuaika on 30 päivää, joissakin valtioissa 60 päivää. Eli nyt meillä on hyvin erilaisia säännöksiä, joita ei pystytä vielä yhdistämään. Ja jos nyt sanotaan, että täysi yhdenmukaistaminen, niin silloin Ranskasta, Isossa Britanniassa, Italiassa ja muissa valtioissa tulee todella isoja ongelmia kansalaisten kohdalla, koska he eivät ymmärrä, vaan he sanovat, että heidän oikeuksiaan, jotka he ovat taistellen saavuttaneet, leikataan – Eli nämä kuluttajien oikeudet ovat sellaisia, joita kansalaiset ovat taistellen saaneet aikaan omissa kansallisvaltioissaan. Tässä kohdin meidän täytyy olla varovaisia. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, missä kohdin minä en näe mahdollisuutta täyteen yhdenmukaistamiseen, mutta määritelmien kohdalla ehkä pikemminkin. Mä sanoin, että me me tarvitsemme kyllä yhdenmukaistamista, mutta meidän täytyy kohta kohdalta tarkastella, että missä se on mahdollista ja missä ei. Uh, uh, kiitoksia haluaisin kiittää kiittää ranskalaisia kollegoja. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen. Minusta tämä oli hyvin mielenkiintoista, että saimme kuulla näitä ranskalaisia esimerkkejä, koska tässä kohdin nostetaan kansalliset ongelmat esiin. Meidän täytyy varmistaa tulevaisuus, mutta meidän täytyy kuunnella myöskin kaikkia muita ja minä toivon, että he jatkossakin ovat aktiivisesti mukana meidän prosessissamme. Ja sitten toiseksi minä haluaisin kuulla teiltä, että miten tämä yhteisön lainsäädäntö sopii yhteen teidän kansallisen lainsäädäntönne siviloon kanssa, niin että minä toivon, että me voimme tätä prosessia syventää ja että me voimme jatkossakin vaihtaa mielipiteitä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti kollegoille täällä. Ja nyt herra puheenjohtaja, Ranskan puolelle voitte esittää johtopäätökset teidän ryhmänne nimissä. E, Kiitoksia. Annan puheenvuoron Kristof Kareshille ja olisi ehkä hyvä sen jälkeen, että saamme kuulla kahdelta esittelijältä, me Rova Schwabilta ja Rova Karamanlin puheenvuoron lopuksi. Kristof Karesh sosialistipuolueesta. Kiitoksia. Kaksi asiaa keskusteluun liittyen. E, minusta tuntuu siltä nyt että Ranskan esittämät ongelmat olisivat mitenkään erityis erityisiä meidän maallemme. Tuntuu siltä, että muissakin maissa on samoja ongelmia ja muut Euroopan tason järjestöt ovat törmänneet samoihin ongelmiin, eli tämä on ylikansallinen ongelma. Toinen asia, keskustelu on ollut myönteinen, mutta meidän täytyy vielä selkeyttää tätä harmonisointikysymystä, jos se on maksimaalista. Me me emme halua maksimaalista harmonisointia, emme me ole välttämättä vihamielisiä sille, mutta me, me olemme sitä mieltä, että se kyseenalaistaa kuluttajien saavuttamat oikeudet. Ehkä pitäisi lähteä minima, minimoidusta harminoinnista ja kohottaa sen tasoa, kuin ottaa maksimaalinen harmonisointi ja lähteä sitten perääntymään. Pitäisi olla kohdennettu maksimaalinen harmonisointi, se on uusi käsite, miksi ei? se on hyvä elementti, otetaan se harkintaan, mutta me emme missään nimessä halua kuitenkaan mitään harmonisointia, joka kyseenalaistaa kuluttajien oikeudet. Merci beaucoup. Alors... kiitos paljon. Ehkä Marietta Karamanli ja sitten äh, edustaja Schwab lopuksi. Puheenjohtaja. Lopuksi tässä ensimmäisessä vaiheessa voisin sanoa, tai haluaisin muistuttaa siitä, että kun on kysymys siitä, että on välttämätöntä harmonisoida kuluttajaoikeutta sisämarkkinoiden takia, niin esittäisin tässä kuitenkin huomautuksen. Esimerkiksi amerikkalainen malli, siellä on olemassa monimuotoisuutta lainsäädännössä. Ei se ole estänyt sitä, että on olemassa sisämarkkinat siellä. Voin todeta, että eri kannanottojen kautta ranskalaisten näkökanta on samalla linjoilla teidän kanssa, riippumatta mistä maasta tullaan tai poliittisista ryhmistäkään. Ja lopuksi haluaisin huomauttaa, että kuluttajaoikeusta tässä meille ehdotetaan, niin toivottaisin, että tässä väittäisin enemmän, enemmän siitä, että pitää lisätä kuluttajan luottamusta. Esimerkiksi pitäisi antaa paremmat takeet luot, tuotteiden luotettavuudesta sama koskee kestäviä, kestäviä tuotteita, mutta tässä pitäisi äh, äh, varmistaa after service kysymykset ja muut tähän liittyvät asiat. Lopuksi käyttäisin yhtä ilmaisua. On sanottu, että la- lakien täytyy poistaa epätasa-arvoa. Tässä epätasa-arvoa on kuluttajien välillä alueellisesti tai yksittäisten kuluttajien välillä, jotka useinkaan eivät tunne oikeutta. Ja sitten toisaalta nämä ammattilaiset, heillä on kokemusta oikeudesta ja lainsäädännöstä meidän pitäisi pohtia myös vaikutusarviointeja. Se on varmasti mielenkiintoista jatkossa. Jatkoajatellen ehkä pitäisi pohtia myös kuluttajan luottamusta. Ja sitten miten, määritelmäkysymykset ovat myös tärkeitä. Ja sitten ehdot, jotka liittyvät harkinta-aikaan sopimuksesta pois vetäytymiseen. Kiitoksia. Schwab. Edustaja Schwab. Danke, Monet kiitokset puheenjohtaja, kollega, esittelijä alussa jo sanoin, että sisämarkkinat ja kuluttajan suoja ovat saman mitalin kaksi eri puolta ja siksi meidän pitäisi luopua siitä, että esitämme ne vastakkaisina. Eli että, että ensin saisimme sisämarkkinat ja sitten sen jälkeen lisää rajat ylittävää kauppaa. Ja jos meidän onnistuu kuluttajien oikeuksia ja suojaa parantaa, niin tässä mielessä Olemme varmasti täysin samoilla kannoilla, mutta haluaisin vielä lisätä, että tässä kysymyksessä Euroopassa pitäisi peruskysymystä viedä eteenpäin, eli pitäisi helpottaa sitä, että käydään rajat ylittävää kauppaa myöskin kuluttajille, yrityksille ja sitten saavuttaa myöskin korkeampi kuluttajasuojelun taso. Mm, jos ajatellaan kuluttajaluottodirektiivin esittelijä, niin meidän pitää ottaa myöskin se huomioon, mitä esittelijä tässä sanoi. Eli jäsenvaltiot neuvostossa sanoivat, että he kannattavat täyttä yhdenmukaistamista se oli kohdassa yksi. Ja sitten kohdassa kaksi oli 27 poikkeusta Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja niin edelleen, koska lainsäädäntö omissa maissa on niin mukava. Eli jatkossa tässä, tässä ei ole mitään mieltä Euroopan kuluttajille, koska kuluttajat tarvitsevat avoimuutta, yks, yksinkertaista lainsäädäntöä ja siksi – yhdenmukaistaminen on joillakin kohdennetuilla aloilla mielekästä silloin, kun lainsäädäntö on selkeätä. Ja siksi meidän pitäisi yhdessä vaikuttaa ministerineuvostoon siten, että me saamme yksinkertaiset ja selkeät ratkaisut. Kolmas kohta, johon haluan puuttua, on se, että on olemassa koko joukko ranskalaisia erityisominaisuuksia, jotka eivät ole pelkästään, siis Ranskassa ei pelkästään ole näitä erityispiirteitä, vaan myöskin monissa muissa jäsenvaltioissa – ja jos sitten ajatellaan niiden yhdistämistä, esimerkiksi online-huutokaupat, kun yksityisille ostajille annetaan samat peruutusoikeudet kuin mitä heillä on liikkeissä, niin silloin me voisimme koko Euroopan laajuisesti kuluttajien suojelua parantaa. Ja se olisi varmasti kuluttajien edun mukaista, se olisi varmasti tulevaisuutta. Ja sitten Seuraavaksi meidän pitää myöskin ottaa huomioon se, että Euroopassa on tapahtunut sellaista kehitystä, mikä rajat ylittävää kauppaa ei ole helpottanut, vaan tulevien kuukausien aikana vaikeuttaa. Rooma 1 on astunut, tai astuu voimaan, Bryssel 1 on astunut voimaan, ja tuomioistuimessa on koko joukko tuomioita annettu, esimerkiksi Alpenhoff-tapaus, Eh, joita aikaisemmin ei ole ollut. Ja meidän täytyy kaikki nämä yhdistää ja meidän pitää pyrkiä ratkaiseva, rakentavalla tavalla löytämään ratkaisuja Euroopan kansalaisten eduksi. Ja siksi olisi suureksi avuksi, jos me voisimme myöskin tulevaisuudessa näistä asioista vielä käydä keskusteluja. Kiitoksia tästä erinomaisesta mahdollisuudesta. Monsieur le Président, c'est à vous peut-être. Te voitte nyt esittää omat johtopäätökset siellä parissa. Eh, Haluan ensinnäkin kiittää teitä erittäin lämpimästi kiittää teitä siitä, että järjestitte, että hyväksyitte, että tämä yhteinen kokous järjestettiin. Tämä oli ensimmäinen suuri näyttö ja se onnistui hyvin. Tämä työ, niin kuin herra Schwab sanoi, tätä työtä pitää jatkaa ja totta kai me tulemme jatkamaan työtä teidän kanssanne, mutta kuten te pystyitte toteamaan. On olemassa sopimus kansallisten edustajien kanssa, opposition kanssa. Meillä on myös sopimus Ranskan hallituksen kanssa, mutta kuten edustaja Schwab sanoi ja kuten meidän puolta Christophe Kares sanoi, ei tämä ole mikään ranskalainen tapa ei se ole mikään ranskalainen kannanotto. Kyllä, näin on asianlaita muissakin maissa. Ei anneta periksi, ei peräännytä. Monet sanoivat, että ei voida antaa periksi nykyisestä kuluttajansuojan tasosta jäsenvaltioiden kapasiteetti mm, seurata tilannetta ja puolustaa kuluttajien oikeutta, sitä täytyy ylläpitää. Jos meillä on kohdennettu kokonaisvaltainen harmonisointi, mm, tämä globaalinen maksimaalinen harmonisointi, se täytyy toteuttaa silloin vain siinä kohtaa, kun se on todella välttämätöntä. Eli kyllä tämä teksti varmasti vastaa kuluttajien odotuksia Euroopassa. Kiitos vielä kerran tästä ensimmäisestä yhteisestä kokouksesta. Varmasti meillä tulee olemaan jatkossa vielä useita mahdollisuuksia keskustella keskenämme tällä tavalla. Kiitoksia kovasti tästä panoksesta ja samoin kaikista muista puheenvuoroista teiltä brittipoliitikkona minua kiinnostaa kovasti se, että te puolatte myös pragmaattisia ratkaisuja näissä kysymyksissä, joten me tällä kannalla valiokunnassamme teemme työtä järkevän kompromissin puolesta. Mielipiteen vaihto on mielestäni ollut erittäin hyödyllistä. Tämä tuli varsin oikeaan aikaan myös. Haluan kiittää kaikkia osallisia molemmin puolin, niin parissa kuin täällä Brysselissä tässä teknologia toimii erittäin hyvin ja lämmin kiitos erityisesti tulkeillemme, joilla oli tässä tärkeä rooli tässä uudessa yhteisyrityksessä, mutta meidän täytyy saada tämän tyyppistä enemmänkin tällaisia lyhyitä kohdennettuja mielipiteenvaihtoja. Tämä on varsin hyödyllistä. Teimme tiiviisti työtä puolitoista, puolitoista tuntia. Toivottavasti jatkossakin voimme työstää osata samalla tavalla. Me suhtaudumme tähän itse varsin avoimesti ja ehkä kiinnostaa tietää, että aikaisemmin tänä iltapäivänä meillä oli täällä kokouksessa mukana 21 parlamentaarikkoa muualta Euroopasta. He puhuimme silloin maksuviivästymisistä. Jotkut näkivät myös tämän osuuden Tämä on siis varsin uutuksen iltapäivä. Kiitän kaikkia avusta ja nyt virallisesti lopetan tämän yhteyden Pariisin ja kiitän teitä samoin kollegoina täällä lämpimästi ja mukavaa illanjatkoa kaikille täältä Brysselistä. Kiitoksia. Malcolm. Malcolm. Malcolm. Kuuluuko? Kuuleeko Brysseli? Kuuleeko parlamentti? Haluan vielä sanoa, että minä olen pragmaattinen kukaan niistä täällä tiedä, mutta minä olen syntynyt Lontoossa ja äitini on englantilainen. Au revoir,